Mes chers collègues, bonjour. Hyvät kollegat, hyvää iltapäivää. Me jatkamme nyt töitämme, olkaapa hyvät. Ja me aloitamme heti. seuraavasta asiasta. Esityslistalla eurooppalaisen matkailun merkinnästä. Me siis aloitamme nyt iltapäivän kokouksemme kuulemalla politiikka yksikön tutkimuksen koskien eurooppalaisen matkailun merkintöjä. Ja täällä meillä on tutkimuksen tekijät vierainamme. Tervetuloa valiokuntaamme. Esittelen heidät lyhyesti. Richard Weston, te olette professori Central Lancashiren yliopistossa ja Herbert Hamel, Ekotransin kanssa perustaja ja johtaja Euroopan matkailun kehityksen alalta. Ja te tulette nyt tämän tutkimuksen meille esittelemään ja minä tulen olemaan, tulen olemaan hyvin tiukka aikojen kanssa. Teillä on vain kuusi minuuttia aikaa. Si vous voulez bien commencer. Jos haluatte aloittaa. Richard Weston, olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Niin, everybody, and thank you very much. Hyvää <clears throat> iltapäivää, <clears throat> arvoisa puheenjohtaja. Ja <clears throat> kiitos kutsusta. On oikein mukava olla tänään täällä ja kertoa teille tutkimuksestamme. Kollegani Herbert sitten ehkä keskeyttää minut aina silloin tällöin. Hän on Euroopan matkailumerkin tai matkailumerkkien asiantuntija, joten aikaa vähän ihan lyhyt yhteenveto. Tämä tutkimus tehtiin, koska paljon kaikenlaisia merkintöjä on olemassa ja ne on rakennettu ihan eri tavoin. Ja ihmiset, kuluttajat eivät oikein niistä välitä koska niitä on liikaa, niitä on vaikea vertailla. Ja se myös johtaa hämmennykseen matkailualalla. Alan toimijat eivät välttämättä halua käyttää näitä merkintöjä, jos niistä ei ole vastaavaa hyötyä. Joten noin 250 merkkiä on Euroopassa. 160 niistä liittyy ympäristöön, noin 100 on tällaisia laatumerkintöjä. Ja <clears throat> nämä ovat sitten vain kansainvälisiä merkkejä paikallisella ja alueellisella tasolla. Näitä on vielä paljon enemmän, eli ymmärrätte varmasti, miten hämmentävä tämä ala on. Ja kaikenlaisia paikallisia matkailumerkkejäkin on vaikka kuinka paljon, joten ei ole ihme, että kuluttajat ovat hämmennyksissään. Ja Paljon on jo pitkän ajan merkkejä, vaikkapa espanjalainen kuumerkki, niin sitäkään ei juuri käytetä vain puoli prosenttia merkeistä tai puoli prosenttia toimijoista on ottanut tämän merkin käyttöön, eli todellakaan näihin ei luoteta, niitä ei käytetä, ja tämä on todella sellainen ala, johon kannattaa nyt kiinnittää huomiota, että saataisiin joku järjestys aikaiseksi. Ala on tutkittu aikaisemminkin. Euroopan komissio on tehnyt aiheesta parikin tutkimusta. Ja komissio yritti myös ottaa käyttöön eurooppalaiset matkailun laatuperiaatteet, mutta ne eivät kyllä eläneet vuottakaan, sillä matkailuala ja jotkut jäsenvaltiot vastustavat kovasti tällaisia matkailualan laatumerkintöjä. merkintöjä. Ja aika paljon sitten ollaan sitä mieltä, että asia kuuluu subsidiariteetin piiriin. Ja kaikki nämä täytyy tietysti ottaa huomioon, kun tätä asiaa viedään eteenpäin. Monet suhtautuvat hyvin epäilevästi merkkeihin. Jotkut toki ovat hyvin positiivisia ja joissakin jäsenmaissa tällaiset merkit ovat saaneet hyvänkin vastaanoton kyllä. No, kestävyysmerkit ja tällaiset ympäristömerkit ovat olleet hieman parempia kuin muut merkit. Euroopan ekomerkki on hyvin tunnettu. Se on ollut jo pitkään markkinoilla ja se on aika hyvin käytössä niissä maissa, jotka sen käyttöä ovat tukeneet. Tällaisia maita on viisi, kuusi. Ja näissä maissa kyllä ekomerkki on aika laajalti käytössä. Ei nyt mitenkään kauhean korkea tämä <clears throat> käyttöönottoaste ole, mutta kuitenkin ihan mukava. Ja jotkut jäsenvaltiot siis suhtautuvat näihin kyllä myönteisesti. Muut laajalle levinneet merkit ovat sitten tällaisia hallinnon merkkejä pikemminkin ja kestävyyden parantamiseen tai parantamista ilmaisevia merkkejä. No niin, se mitä teimme oli sitten se, että keskustelimme alan toimijoiden kanssa, me jaoimme nämä kahteen ryhmään, yleiset sidosryhmät, hotelliryhmittymät, matkailualan toimijat, kaikenlaiset matkailujärjestöt ja muuta, ja myös merkintäjärjestöt itsessään. Ja kaikki nämä toimijat olivat sitä mieltä, että merkki on hyvä asia ja se voi osaltaan myös parantaa alan laatua ja kestävyyttä ja palvella asiakkaita. Joten kyllä tästä ollaan ihan myönteistäkin mieltä. Kaksi kolmasosaa sidosryhmistä ovat sitä mieltä, että korkean tason merkit, <clears throat> tällaiset ylätason merkit, kansainväliset merkit toimivat paremmin kuin paikalliset merkit. Ne ovat luotettavampia Joten tätä kyllä tuettiin. Ja sitten merkintäjärjestöt ovat vähän toista mieltä. He, ne haluaisivat tietysti komission ja parlamentin tukea vielä enemmän, jotta nämä merkit todella löisivät resursseja ja että ne otettiin sitten, otettaisiin sitten käyttöön. Tämä lienee kyllä aika lailla toiveajattelua. Ja sitten yksi asia vielä – jonka haluaisin mainita. Nimittäin jopa neljäs osa sidosryhmistä oli sitä mieltä, että minkäänlaista standardimerkkiä ei tulisi ottaa käyttöön. Tämäkin näkemys, jota edusti siis noin neljännes vastaajista, pitää ottaa huomioon, kun tätä asiaa sitten mahdollisesti viedään eteenpäin, kuinka paljon se aiheuttaa hallinnollista taakkaa ja niin edelleen. Sitten tarkastelimme erilaisia tapaustutkimuksia, pohdimme alan parhaita käytänteitä, mietimme minkälaisia eurooppalaisia ja kansallisia merkkejä on olemassa. On tietysti joitakin hyvin tunnettuja merkkejä, kuten esimerkiksi hotellien tähtiluokitus. Ja tämä on edelleen voimissaan, vaikkakin se on aika kapea merkki. Se ainoastaan tarkastelee yhtä osa-aluetta ja hotellit eivät myöskään käytä tätä kansainvälistä tähtiluokitusta kovinkaan laajalti. On olemassa paljon kansallisia merkkejä. Tanskassakin muun muassa jotkut ovat siihen liittyneet, mutta välttämättä ala ei ole hotellialallakaan, tämä merkki ei ole alalla kovin laajalti käytössä. Sitten tämä GSTC, maailmanlaajuinen kestävän turismin neuvosto ja sen kriteerit. Siinä on hyvin korkean tason kriteerit, se on YK-alainen järjestelmä, mutta olisi hyvä puhua tästäkin vähän enemmän GSTCstä ja katsoa, mitä sen piirissä on tehty ja voitaisiinko siitä oppia jotakin. Ja sitten vielä mainitsin Espanjan kuumerkin. Tätä pidän aika hyvänä laatumerkkinä. Se osoittaa, että eri sektoreilla voidaan ottaa hyvin erilaisia tekijöitä mukaan ja se sopii aika monelle sektorille. Siinä on mukana nyt 23 matkailun alatoimialaa. Ja sitten nämä verkkoalustat, tällaiset arviointialustat, nämä ovat kovin vaikeita hallita, koska pitäisi jotenkin tuottaa yhteen objektiiviset kriteerit jonkun merkin kohdalla ja ihmisten subjektiiviset mielipiteet. Tämä on hyvin vaikeaa saattaa nämä yhteen. No joku tutkimus kyllä viittasi siihen suuntaan, että nämä kaksi ulottuvuutta voitaisiin yhdistää, mutta se nyt jää vielä nähtäväksi. Niin, yhteenveto tästä kaikesta voisi olla vaikkapa se, ja tämä on aika itsestään selvää ehkä, että jos halutaan, että matkailumerkki toimisi EUn muiden politiikoiden rinnalla, sen pitää tukea niitä ja tätä Toimintatapaa pitäisi myös tukea EU muista poli- politiikoista. Pitäisi lisätä ihmisten tietoisuutta ja alan toimijo- toimijoiden tietoisuutta. Suurin osa matkailualan toimijoista on kuitenkin PK-yrityksiä ja aikamoinen hallinnollinen taakka usein liittyy tällaisiin äh, alan merkkeihin. Sen pitää olla hyvin helppokäyttöinen, jotta alan pienet toimijat sitoutuisivat siihen ja haluaisivat sitä käyttää. monella Matkailuyrityksellä on pari-kolme tyyppiä töissä. Eivät he halua välttämättä käyttää aikaansa tällaisten merkkien metsästämiseen. Ja voisi sitten pohtia, miten pienetkin toimijat saataisiin tähän toimintaan mukaan. Ehkä sitä kannattaa tarkastella, koska monet pienet matkailualan toimijat ovat kyllä olleet aika menestyksekkäitä. Heillä on hyvä asiakassuhde asiakkaisiinsa ja niin edespäin. Eli EUn väliintuloa pidetään yleisesti ottaen hyvänä. Äh, pitäisi kuitenkin välttää päällekkäistä työtä ja ei ainakaan haluta uusia merkkejä vanhojen merkkien päälle, ei haluta vain uutta merkkiä, vaan pitäisi jotenkin yhdistää olemassa olevia merkintöjä, pitäisi rakentaa tätä toimintaa jo olemassa olevan perustan päälle. Ja kuten sanoin, että aika iso vähemmistö on kuitenkin sitä mieltä alalla, että tällaisia matkailumerkkejä ei tarvita. Ja ehkäpä sitten yksinkertaisuuden nimissä pitäisi jotenkin yhdistää laatu ja kestävyys samaan merkkiin. Kyllähän monissa kestävyysmerkeissäkin on laatuulottuvuutta mukana. On joitakin merkkejä, joiden kohdalla näiden kahden ulottuvuuden yhdistäminen ei onnistu kovin hyvin. Esimerkiksi viiden tähden hotellit eivät välttämättä saisi minkäänlaista kestävyysmerkkiä, koska niiden toiminta on tietyn luonteista ja niiden pitää noudattaa omia kriteereitään. Mutta joitakin tavoitteita olisi hyvä asettaa. Jos tavoitteita ei aseteta, niin silloin tie ei johda mitenkään niihin. No mitkä sitten ovat tutkimuksen suositukset? No ensimmäiset kaksi suositusta liittyy nimenomaan siihen, että ihmiset pitäisi saattaa yhteisen pöydän ympärille ja aloittaa keskustelu olisi hyvä, että otettaisiin nämä skeptikotkin mukaan tähän keskusteluun. Monet ovat sitä mieltä, että ei tarvita tällaista, ei olla kiinnostuneita, tästä ei ole mitään hyötyä, mutta olisi hyvä, saada kaikki asianosaiset saman pöydän ympärille ja ottaa esiin kaikkien huolenaiheet ja toiveet ja tällä tavoin päästä tämän yhteisen matkan alkuun. Ja kuten sanoin, no, merkittävä vähemmistö oli sitä mieltä, että tällaista merkkiä ei tarvita ja nämä suhtautuivat penseästi Euroopan komission aikaisempiin pyrkimyksiin tässä asiassa jo. No sitten mitä tulee GSTC, Tätä työtähän on tehty globaalilla tasolla ja jonkin aikaa olisi hyvä kerätä sieltä hyviä kokemuksia ja tehdä yhteistyötä GSTCn kanssa, ehkä tuoda esiin eurooppalaisia näkökulmia. Ja ei ole siis mitään syytä keksiä pyörää uudelleen. Olisi hyvä tehdä enemmän yhteistyötä GSTCn kanssa ja oppia heidän kokemuksistaan ja sitten pitäisi rohkaista alan toimijoita hyödyntämään paremmin nykyisiä olemassa olevia merkkejä ja näin parantaa laatua. Ehkä skottilainen merkki, jonka yhteydessä valeasiakkaat tutustuivat hotelleihin, niin tämä oli aika hyvä keino. Ja tällä tavoin voitiin sitten antaa vähän keppiä hotelleille ja pystyttiin antamaan niille vinkkejä, miten parantaa palveluaan miten parantaa toimintaansa. Eli tämä ei ollut minkäänlainen rangaistus, vaan tällä skottilaisella merkillä nime, tarkoitus oli nimenomaan tuoda epäkohtia esille ja sitten parantaa niitä. Ja todella kun saataisiin kaikki toimijat mukaan ja annettaisiin myönteisiä merkkejä, niin silloin saadaan paremmin tukea näille hankkeille. Sitten pitäisi osoittaa enemmän tukea paikallisille hankkeille ja aloitteille ja sitten tämä viimeinen pointtihan juuri tarkoittaa sitä, että pitää ottaa käyttöön sellaisia toimintatapoja, joita alan toimijat todellakin käyttävät ja sitten voitaisiin saada jonkinlaisia edelläkävijä hotelleita tai muita alan toimijoita, jotka sitten näyttäisivät hyvää esimerkkiä siitä, kuinka tällaiset matkailumerkit voivat toimia ja tällä tavalla saataisiin sitten muutkin toimijat mukaan. Kiitos. Paljon kiitoksia. Kiitoksia tästä puheenvuorostanne. Annan seuraavaksi puheenvuoron kollegaallenne Herbert Havelille. Ja teillä on nyt kuusi minuuttia. Olkaa hyvä. Merci bien. Euh, Kiitos oikein paljon. Minä olen myönteisesti yllättynyt. En tiennyt, että minäkin voin puhua yhtä pitkään kuin te, mutta No siis, olen kuitenkin täällä paikalla. On yli 250 merkkiä, joita käytetään Euroopassa on hyvin erilaisia merkintöjä. Jotkut ovat yli 30 vuotta vanhoja, jotkut on tänä vuonna luotu vasta. Ja niiden taustalla on hyvin erilaisia sidosryhmiä. On hotellisektori, matkailuala, kansalaisjärjestöt, hallitukset, jotka ovat olleet luomassa ja kehittämässä näitä sertifiointiohjelmia. Ja niiden pitää nyt sitten pysyä elinkelpoisina. Ja tämä tarkoittaa sitä, että pitää olla paljon majoituspalveluita ja muita matkailupalveluita, jotka sertifiointia hakevat, tehdäkseen selväksi, että ne ovat laadukkaampia tai että niiden taso on parempi kuin mitä lainsäädäntö vaatii. Tätä Euroopassa kaivataan ja tämä on perätsä Euroopassa hyvän puolena. Minä olen yli 30 vuotta tiimin kanssa näitä merkintöjä vertailut ja voin havaita, että Euroopan ja muun maailman välillä on suuria eroja. Jos katsotaan matkailualan kansainvälistä kilpailua, niin on osoitusta siitä, että ympäristö- ja kehitysmerkintöjä on otettu käyttää jopa kansallisessa matkailulautakunnissa. Esimerkiksi Saksan kansallinen matkailulautakunta otti viime vuonna käyttöön kestävän kehityksen kokemuksen Saksassa käsitteen. Ja sitten meiltä kysyttiin, onko näyttöä siitä, miten tämä on vaikuttanut. Ja tältä pohjalta me sitten sitten laitoimme kaikki yhteen nämä eri tahot ja sitten kansallinen matkailu, matkailun edistämistaho sai nämä käyttöönsä ja tieto annettiin ympäri maailman 32 alatoimipisteeseen ja näin siis hotellit, niitä katsotaan kestävän kehityksen näkökulmasta Saksassa ja siinä on mukana muitakin aloitteita. Tämä oli oikein tervetullut, mutta vain yksi esimerkki ja vain ensimmäinen askel tällä tiellä. Sillä on paljon muitakin toimijoita, äh, ravintoloita, äh, erilaisia palvelupaketteja, jopa äh, matkailukohteita, jotka sertifioidaan. Mutta kysymyksenä on, miksi tämä on erityisesti Euroopalle hyvä asia, minkälainen ero on olemassa, jos tätä laatua ja kestävyyttä, jota suositellaan, eli kun verrataan maailman muihin osiin. Tästä on olemassa näyttöä, jos katsotaan ympäristön vähimmäistandardeja, niin ympäristömerkki yhdessä EMAS-hallintojärjestelmän kanssa on hyvin korkeatasoinen standardi, joka tunnustetaan ympäri maailman, eikä sille tasolle helposti muualla maailmassa päästä. Eli tämä ympäristö, tämä voisi olla ympäristökomponentti kestävän matkailun suositusstandardissa tai ohjenuorassa. nuorassa täällä Euroopassa. Se lähtee liikkeelle globaalin kestävän matkailun kriteereistä, joka, jotka ovat yleiset kriteerit, ja sitten tässä otetaan Eurooppaa, tätä käytetään sitten suosituksenomaisesti ja ikään kuin valintamekanismina kaikille niille merkeille, jotka sanovat, että mm, me toimme hyvin Euroopassa ja näin sitten matkailutoimijat ja matkailukohteet voisivat sanoa, että näistä kaikista merkeistä nämä 230 merkkiä ovat todella vahvoja, koska ne täyttävät ympäristö- ja kestävyysvaatimukset mukaan lukien sosiaaliset, kulttuuriset ja taloudelliset kriteerit, mukaan lukien jopa jotkut muut laatukriteeritkin ja tästä olisi paljon hyötyä. Ja tätä arvostettaisiin niiden uusien aloitteiden toimista, joita ei saatu mukaan tähän tutkimukseen enää, koska ne mm, aloittivat toimintansa vasta tänä vuonna. Esimerkiksi Saksassa on 10 000 eh, matkatoimistoa, jotka palvelevat kadulla ja myös eh, netissä. Suurin osa niiden toimintaa kattaa matkailupakettien myynnin, jota matkatoimistot järjestävät ja samanlaista on muissakin maissa. No, nämä matkatoimistojen käyttämät tietojärjestelmät, niissä alkaa nyt olla mukana myös tällainen vihreä lehti, joka pohjautuu siihen, että tietyt minivaatimukset täytetään. Esimerkiksi minun pakettini hotellilla pitää olla sertifiointi, joka osoittaa, että se on GSTCn hyväksymä. Mutta tämä ei ole erityisesti Eurooppaa koskeva, siellä on muitakin järjestelmiä, esimerkiksi Travelport Austria, joka on bistrojärjestelmän tärkeä kilpailija, joka liittyy myös galileo järjestelmään ja muuhun. ja siellä sanotaan, että tämä ei ole ainoastaan GSTCn mukainen, vaan myös ympäristön merkin ja EMASin mukainen, sillä nämä ovat hyvin korkealaatuisia, hyvin korkeat vaatimukset. Me haluamme edistää näitäkin Euroopassa. Ja on muitakin, kuten Eh, sellaisia palveluita kuin Book Different ja Eco BNB, ei siis Airbnb, muita tällaisia online-palveluita, jotka tarvitsevat tietynlaisen suuntaviivat meidän näkökulmastamme ja tämän pitää pohjautua tutkimustuloksiin. Ja viimeisenä asiana haluaisin sanoa, että kaikki tämä on mahdollista, mutta se pitää tehdä yhteistyössä – olemassa olevien merkintöjen kanssa, jotka toimivat paikallisella, alueellisella, kansallisella, Euroopan tai kansainvälisellä tasolla. Ja niistä voidaan ottaa oppia ja näin voidaan parantaa tasoa Euroopassa yleensä niin, että saadaan moninaisia kestävyys- ja laatukriteerejä, mutta myös asiakastasolla voidaan olla mukana muokkaamassa. Ja minusta tämä on todella lupaava hanke. Merci beaucoup, monsieur. Paljon kiitoksia, Herbert Amel. Nyt aloitamme heti kollegoiden kesken keskustelun. Edustaja Vin van de Kamp, olkaa hyvä. Um, yes, no. oh, this one. Ehm, mevrouw de voorzitter, dank u zeer. <clears throat> Ik wil op de eerste plaats even mijn twee... Uh... Paljon Luis de Claudia Espanjasta ja Portugalista meidän eh, turismiasiantuntijoitamme EPP-ryhmästä täällä parlamentissa. Eh, Pahoittelen, että he eivät pääse paikalleen ja haluaisin kiittää vieraitamme äh, Richard Westonia ja Herbert Hamilea heidän tutkimuksestaan. Tämä antaa valtavaa tietoa kaikesta siitä, mitä tapahtuu juuri tällä alalla. Ja on melkoisen suureksi selvennykseksi kuulla tämä, sillä olen kuullut paljon lomillani kysymyksiä siitä, miksei Euroopan unionissa ole selkeää matkailuun liittyvää merkintäjärjestelmää. Ja on paljon myöskin pohdittu sitä, mitkä ovat Euroopan unionin ydintehtävät. Äh, varapuheenjohtaja Timmermans sanoi, että meidän täytyy olla pieniä pienessä asiassa suuria suuressa asioissa. Tämän äh, Richard Westonille kysymykseni, onko perusteltua tai oikein, että komissio tekee tärkeän aloitteen säätelyä koskien tai edes suosituksen matkailualan merkintöjä koskien. Meillä on käyty EPPssä keskustelua matkailuun liittyvistä merkintöistä. Me kaikkihan tiedämme ähm, kurkkuihin liittyvät merkinnät, mutta tienviitat ovat jotakin aivan muuta tai matkailumerkinnät. Täytyy sanoa, että jos minulla on va- mahdollisuus, menen mielelläni sellaisen hotellin, joka ei ole TripAdvisorissa, sillä vaikuttaa siltä, että nämä ovat parempia hotelleja. Minä olen TripAdvisor-fani, mutta en koskaan menisi heidän hotelleihinsa, sillä hyvin usein eh, niissä on valtava määrä kiinalaisia turisteja. Ei minulla tietenkään ole mitään kiinalaisia vastaan, mutta siellä on hyvin suuria turistiryhmiä. Ja meillähän on toinenkin eh, opas, Michelin matkailuopas ja kaikki, jotka eh, hyvää ruokaa etsivät, käyttävät Michelinin opasta – tätä Michelinin matkailuopasta. No joka tapauksessa meillä on hyvin tyytyväinen tähän mietinnön, anteeksi tähän tutkimukseen. Se antaa meille hyvän kuvan tilanteesta. Enkä nyt tiedä, onko tämä Euroopan unionin ydinvelvollisuuksia tai ydintehtäviä. Sitten toisekseen startup-yritykset. Eikö tällaisilla listauksilla ole huono vaikutus startuppeihin? Sillä kun yritys on startup-yritys, se ei ole listalla äm, tämä ei ole kovinkaan hyvä asia. Kuinka startup-yritys tällaiselle listalle voi päästä? Tässä on siis muutamia varonaiheita, mutta nämä eivät vie tutkimuksen ansioita sinänsä. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Haluaisin kiittää ennen kaikkea asiantuntijoita tästä hyvin mielenkiintoisesta tutkimuksesta. Usein kollegoiden kanssa. Aivan liian usein me kiinnitämme liian vähän matkailun huomiota Euroopan unionissa. Ja meillä on toisaalta kaikenlaisia aloitteita, jotka voivat parantaa matkailun laatua ja matkailijoiden saapumista ja myöskin heidän palveluidensa laatua. Mitä tulee merkintöihin. Meillä on liian paljon erilaisia merkintöjä. Olisi hyvä, että meillä olisi harmonisoivaa lainsäädäntöä alalla ja myöskin selkeämpiä merkintöjä niille turisteille, jotka tulevat Euroopan unionin ulkopuolelta, sillä ähm, kansainvälisellä kentällä tämä tuntemus on vielä vähäisempää uskoakseni. Minulla on kaksi äh, ajatusta ja kaksi kysymystä. Ensimmäinen näistä koskee ähm, jaettavuutta. Tässä puhuttiin monista eri alustoista, joita käytetään, ja siitä, että on itsestäänselvyys käyttää merkintöjä. On kuitenkin sellaisia alustoja, joilla nämä merkinnät eivät ole lainkaan käytössä. Ja kun puhumme matkailun järjestäjistä, 55 prosenttia matkailijoista itse varaa matkansa erilaisilta alustoilta. Ja tässä todellakin kyseessä on nimenomaan se hetki, jona ihminen tekee päätöksiä matkan suhteen. Kysymykseni koska nimenomaan tätä, kuinka te uskotte, että nämä digitaaliset operaattorit voisivat toimia niin, että he olisivat todellakin matkailumerkintöjä tukeva taho ja ympäristöllisiä sellaisia tukeva taho. Ja sitten toinen kysymys, hyvin usein meillä on erilaisia ympäristöväittämiä, joihin liittyy intressejä ja sanoisin, että tämä ei ole ähm, sellainen ala, jolla ihmiset ähm, toimisivat tyhjys, jos ihmiset tuovat myöskin matkoille omat tottumuksensa mukaan. Äh, esimerkiksi liittyen ähm, kierrätykseen, ruokahävikkiin, merkintöihin ja niin edespäin. Minä tulen itse Italiasta ja olen nähnyt, että monet tärkeät sidosryhmät ovat mukana, mutta miksipä emme suoraan ottaisi myöskin ympäristöjärjestöjä mukaan tähän työhön. Nehän ovat nimenomaan ympäristönsuojelun alalla asiantuntijoita ja ne voisivat myöskin olla ihmisten tiedottamisessa tärkeä taho. ja tuoda esiin sen, mikä palvelu on todellakin matkailijoille ympäristöä kunnioittain toteutettava palvelu. Paljon kiitoksia. Edustaja Foster, olkaa hyvä. Apologies to the panel. Kiitos. <clears throat> Anteeksi vain, että tulin hieman myöhässä. En nyt kuullut noita johdantopuheenvuoroja, mutta haluaisin kiittää tästä hyvin kattavasta raportista. Minä olen matkailualalla ollut pitkään töissä, työskentelin ilmailualalla pitkään ja ymmärrän kyllä, että miten tämä ala toimii ja miten hotellisopimuksia tehdään. Ja mikään ei periaatteessa estä merkintää, merkintöjä ylipäätään. Merkinnät täytyy vain tehdä oikealla tavalla ja antaa oikeaa tietoa toimialalle ja kuluttajille. Ja tässä nyt täytyy katsoa, että otetaan käyttöön järkeviä merkintöjä, joita voidaan käyttää, joita, joiden kriteereitä voidaan noudattaa myös pitkällä tähtäimellä. Ja täytyy katsoa tarkkaan, että miten näitä merkkejä jaetaan. Se, että annetaan näitä kestävyydestä merkintöjä, niin se on tietysti ihan hyvä ja se on, olisi hyvä ulottuvuus juuri kansainväliseen merkintään, tämä kestävyysmerkki. Tällainen hän on jo käytössä joillakin lentoyhtiöillä ja isoilla matkanjärjestäjillä ja niin edelleen. Kansalaiset ovat entistä tietoisimpia siitä, että mitä he voivat matkaltaan odottaa. Jos nyt katsotaan jonkinlaista Euroopan laajuista standardia tällä alalla, niin eikä pidä katsoa ainoastaan EU-jäsenmaita, vaan ylipäätään Eurooppaa. Jos ajatellaan, että mitä ihmis, mikä ihmisiä kiinnostaa, niin heitä kiinnostaa, että onko neljän tähden hotelli neljän tähden hotelli joka maassa. Jossakin maassa se voi olla pikemminkin viiden tähden ja jossakin kolmen tähden. Pitäisi olla jonkinlainen yhteinen standardi ja se, että kuluttajat voisivat ymmärtää, miten, mihin tämä tähtiluokitus esimerkiksi perustuu. Sehän on hyvä idea, että olisi jonkinlainen standardi, josta voisi olla kuluttajille hyötyä. Ja jos ajatellaan matkailualan asiakasta, niin hän tietysti haluaa hotelli valitessaan valita turvallisen ympäristön jossa ei esimerkiksi hiil, hiilimonoksidia tule ikkunoista sisään ja että ruoka on hyvää ja niin edelleen. Eli nämä ovat tärkeimpiä asioita ja totta kai sitten kuluttajat ovat vastuussa omasta käytöksestään mennessään muihin maihin totta kai, mutta se on toinen juttu. Ja sitten jos tarkastellaan näitä merkkejä, jos katsotaan vaikkapa muita YK-merkkejä ja sitten näitä näitä vedenalaisia erilaisia merkkejä. Harmi, etten kuullut noita johdantopuheenvuoroja, mutta yksi asia, joka pitäisi ottaa huomioon, on myös eläinten hyvinvointi. Kun mennään johonkin maahan matkalle, niin toteutuuko eläinten hyvinvointi tuossa maassa? Ja monet ovat hyvin tietoisia tästä. On paljon hienoja maita, joissa on ihania hotelleita, resortteja pitkin rantoja. Monet haluavat nähdä delfiineitä niin edelleen. Ja sitten monissa maissa on, on kulkukoiria ihan valtavasti, koska maassa ei sitten pidetä huolta kulkueläimistä, kulkukoirista ja muista. Ja sitten jotkut menevät ratsastamaan hevosilla Aasialla, pidetäänkö niistä hyvää huolta. Eläinten hyvinvointi on asia, joka kiinnostaa yhä useampaa matkailijaa. Kun katsotaan eläinten hyvinvointia, niin se on hyvin esillä. Jos katsotaan vaikkapa Emirates-lentoyhtiön Ähm, mainontaa, niin Emirates hyvin vahvasti tukee luonnonsuojelutyötä. Jos vaikkapa me lennetään afrikkalaisiin kohteisiin, niin, niin Emirates antaa tukea esimerkiksi norsujen suojelulle ja monet muut muut sitten äh, matkailualan toimijat sitten haluavat juuri tähän ohjata rahaa. Ja monet matkailujärjestäjät järjestävät kohteisiin matkoja, joissa ne sitten pitävät huolta siitä, että eläinten hyvinvointi toteutuu. Ja katsotaan, että eläinten hyvinvointi toteutuu eurooppalaisin standardein. Ei tietenkään kaikki ole hyvin Euroopassakaan, mutta meillä ainakin on tietyt standardit eläinten hyvinvointiin Euroopassa ja näitä haluaisin levittää laajemmallekin maailmaan. Haluaisin, että tämä otettaisiin huomioon tässä työssä, koska eläinten hyvinvoinnin merkitys vain kasvaa, uskon tähän. Meillä on todella hyvä matkailuala, vahva matkailuteollisuus Euroopassa. Siinä, siinä on paljon tehtävää ja sen pohjalle on hyvä rakentaa. Kiitos. Merci beaucoup, Madame Foster. Paljon kiitoksia edustaja Foster. Seuraavaksi edustaja Kramer, olkaa hyvä. Kiitos Arvoisa puheenjohtaja, minäkin haluaisin kiittää näitä asian esittelijöitä. Kiitos tästä tutkimuksesta. Ja todellakin, jos näitä merkkejä on sitten yli kaksi ja puoli sataa, niin kyllähän nyt on syytä tätä alaa selkeyttää. Miten matkailualan toimijat pärjäävät tässä viidakossa? Ja kyse ei ole siis vain matkailualan toimijoista, vaan myös kuluttajista. Kuluttaja voi tutkia kahden ja puolen sadan merkin sisältöä ja kriteeristöä, että mikä nyt olisi hyvä matkan järjestäjä. Kuluttaja täysin ignoreeraa nämä kaikki merkit. Ja täytyisi pohtia, että miten saataisiin käyttöön sellainen järjestelmä, joka yhtenäistäisi tämän nykyisen sopan ja saisi aikaan toimivan järjestelmän, ja niin miten voidaan sitten ylipäätään eurooppalaiset standardit ottaa käyttöön? Onko poliittista tahtoa olemassa? Jos sitä ei ole, niin ei saada eurooppalaista standardia tälle alalle. Poliittinen tahto tarvitaan ja sitten tietysti matkanjärjestäjien ja kuluttajien pitää olla tässä mukana. Ja miten EU voisi sitten parhaiten tukea tätä merkkijärjestelmää, miten varmistaa kansallisella tasolla, että hyvää yhteistyötä on olemassa. Pari esimerkkiä toisin tähän keskusteluun. Ehkä tiedättekin, että minä olen olen matkustanut paljon Euroopassa esimerkiksi Puolan, Puolassa Itämeren rannikolla on todella hienoja paikkoja ja sinne on selkeästi viety, viety eurooppalaista rahoitusta. Ja ainoastaan Puola oli saanut tästä rahoitusta. No kyllä minä tiesin, minkä takia sitten juuri tämä kohde oli saanut, no minä tiesin, mutta on paljon sellaisiakin paikkoja, juuri liikennehankkeita, joita Eurooppa on rahoittanut ja ei mitään merkkejä ole. Olin Tonava, Tonavan rannalla Unkarissa ja hienoja merkkejä ja kaikki oli tietysti vain romaniaksi. Ja sielläkin luki selvästi, että, että tämäkin projekti oli saanut osarahoitusta EU-sta, vaikka en Romaniaa ymmärtänytkään että miten komissio voi hyväksyä sen, että näin epäselvästi merkitään sitä, että EU on antanut rahaa erilaisille hankkeille ympäri Eurooppaa. Ei nyt tarvitse saksaksi olla, mutta vaikkapa englanniksi olisi hyvä olla. No sitten Tsekissäkin olin, olin Elben rannalla ja sielläkään ei ollut kunnon merkintöjä. On hyvä että komissio on näitä merkkejä sinne laittanut, mutta sielläkään ei muuten ollut mitään englanniksi. No sitten Serbia. Siellä on, äh, on 700 mit, mituinen pätkä, äh, hienoa, hienoa uutta moottoritietä Tonavan rannalla. Kaikki on hyvin merkitty ja sitten Serbian tai tuolla raja-alueella oli sitten erilaisia pyörätiemerkintöjä, osa saksaksi, osa englanniksi. Ja tämä oli rahoitettu juuri tästä Eurovelle äh, reitti 13 hankkeesta. Ja siis tämä oli siis Serbiassa, joka ei edes ole EU-maa. Eli siellä oli esimerkillisesti merkitty nämä hankkeet, joihin oli saatu eurooppalaista rahoitusta. Ja sitten haluaisin nyt kysyä komissiolta näiden kokemusten jälkeen, että onko tämä teille ihan sama, että merkitäänkö näitä projekteja EU-rahoitteisiksi vai ei. Onko teille ihan sama, kunhan siellä jotain tehdään, mutta mitenkään EU ei tule esille? Minusta olisi tärkeää, että asiakkaat ja toimiala saisivat yhtenäiset standardit ainakin tässä kohdassa. Ja olisi hyvä, että EU EU-ssa olisi selkeät yhtenäiset standardit, sitten unionin ulkopuolisten maiden olisi helppo tulla mukaan. Ja jos sitten muut maat huomaisivat, että Euroopassa on saatu yhteinen järjestelmä aikaiseksi, niin se olisi ehkä helppo ottaa käyttöön globaalistikin. Ja sanoitte, että tässä oli paljon vastustavia tahoja. Minkä takia tätä vastustetaan? Ovatko ne, nämä toimijat itsekkäitä? Eikö tässä olisi juuri mahdollisuus luoda eurooppalaista lisäarvoa? Miten tämä sitten tietysti saataisiin aikaan. Ja sitten komissiolle vielä toistaisin kysymyksen, että miten te sallitte tämän, että erilaiset hankkeet saavat runsaasti EU-rahoitusta vaikkapa tästä Eurovelle-ohjelmasta, ja näitä pyöräteitä ei ole merkitty asianmukaisesti kuin ehkäpä juuri tuolla Serbiassa, jonka tässä mainitsinkin. Ja olisi hyvä, että olisi jonkinlainen yhtenäinen eurooppalainen merkki. Monsieur. Paljon kiitoksia, edustaja Minullakin oli pari pientä kysymystä. Evan aluksi tässä me puhumme merkinnästä ja kestävyydestä, mutta mitä kestävyydellä tarkoitetaan? Mitkä ovat kriteerit? Onko meillä kaikilla jonkinlainen ähm, kortti, jonka avulla lasketaan ähm, se, kuinka paljon esimerkiksi minä Kärmedeli olen äh, tuottanut tai käyttänyt lomani aikana. Mitä on vastuullisuus ja mitä kestävyydellä tarkoitetaan? Mitkä ovat kriteerit, joita käytetään ja mihin tämä perustuu? Otammeko me huomioon matkailun koko ketjun? Edustaja De Monte puhui nimenomaan hotelleista ja niin edespäin, mutta entäpä kuljetus? tai paikallisuus kestävä. Matkailuhan on paikallista matkailua, joka tuo arvoonsa alueemme. Tämä oli ensimmäinen kysymykseni ja sitten toinen kysymykseni. Tämä liittyy hiukan äh, tulevaisuuden kuviin tämän tutkimuksen pohjalta. Millaisena näette matkailun tulevaisuuden? Kuinka te asiantuntijoina näkisitte kestävän matkailun toteutuvan tulevaisuudessa? Mitä tämä on teidän mielestänne? Kaikki sanovat, että me tarvitsemme eurooppalaisen merkinnän, todellakin, mutta tämä vertaus äh, äh, Michelin oppaaseen, äh, jonka viime Van de Kamp teki, no minähän rakastan syömistä, mutta kun Michelinin opasta katsotaan, siellä on tähti järjestelmä käytössä ja kuka nämä tähdet antaa, ketkä myöntävät tähdet. Kyseessähän ovat asiantuntijat. Esimerkiksi ravintoloiden kohdalla kyseessä ovat asiantuntijakokit. Jos teillä on kaksi tähteä, te olette aivan ehdoton. Jos teillä on yksi tähti, te alatte olla sitä. Tämä on kysymys, joka on myöskin avoin. Ketkä tulevat olemaan ne henkilöt, jotka näitä merkintöjä myöntävät? Minkä konkreettisen välineen kautta tai kuinka nämä merkinnät myönnetään? Haluaisin tietää tämän. Teillä on molemmilla 3 minuuttia 47 sekuntia tarkalleen aikaa, no neljä minuuttia tietenkin aikaa vastata. Kenestä me nyt aloitamme? Ähm, Elber Amel, olkaa hyvä. Olkaa hyvä. To keep a long story short. Ihan lyhyesti. Meidän ei pidä mennä siihen ansaan, että yhdistäisimme mahdollisimman paljon laatu- ja kestävyysodotuksia. Laatu määritellään asiakkaiden toimesta. Ja jos asiakkaat ovat nuoria ihmisiä jossain matkailukohteissa, niin heillä on ehkä erilaisia odotuksia laadun osalta kuin vanhemmilla ihmisillä – jotka etsivät jotain rauhallista paikkaa. Tämä on vain yksi näkökulma, jotta voidaan ymmärtää, että laadun määrittelee asiakas, mutta kestävyys on YK määrittelemä, ei asiakkaiden, se on eh, kestävän kehityksen tavoitteiden pohjalta määritelty, erityisesti jos ajatellaan matkailua, niin kyseessä on tavoite numero 12 ja kestävän tuotannon osalta tarvitaan merkintöjä, pitää olla kaikkia niitä, jotka ovat vastuussa eh, jakelusta ja kulutuksesta. Tieto on annettava ja sen on oltava helposti saatavilla. Sen pitää olla selkeästi ilmoitettua tietoa, joka on myös helposti saatavilla – Tältä osin on paljon kehitytty, mutta ei ole kuitenkaan Euroopan tason suuntaviiva. Ei tarvita siis mitään uusia merkintöjä toisten olemassa olevien tilalle, jos ne ovat jo käytössä, mutta tarvitaan tällaista eurooppalaista ohjausta. Joidenkin kysymysten osalta en nyt voi mennä yksityiskohtiin, mutta mistä jos puhuttaisiin esimerkiksi merkintöjen luotettavuus. Edustaja Foster puhui tästä luotettavuudesta. Tietysti jos katsotaan 150 merkintää, jotka koskevat kehitystä, eh, kestävyyttä, koskien näitä erilaisia mm, palveluita, ei ainoastaan ravintoloita, matkailuja koskeva melkeinpä koko tämän ketjun osalta on ehkä sellaisia merkintöjä, joissa on hienot standardit, mutta joita ei aivan tarkkaan voida valvoa. Ja siksi on tärkeää, että se kestävyys, mitä on luvattu, todellakin toteutuu. Me sen takia muutama kuukausi sitten julkaisimme Erasmus Plus tuella – tällaisen nopean hakumenettelyn, että voisin henkilö etsiä itselleen matkailu- tai majoitusliikennepalveluita ja että siihen voitaisiin laittaa sellainen suoratin, jossa on mukana myös kestävyys, joka on kolmannen tahon toteama tai esimerkiksi GSTCn kriteerin mukainen. Ja sitten voidaan klikata tästä kohtaa tätä merkintää tai sitten matkan järjestäjän osalta vielä paremmin voidaan katsoa, mitkä tietyssä kohteessa ovat sertifioituja toimijoita, sillä suurin osa ei tiedä, mikä matkailupalvelun tarjoaja on tällaisen sertifikaatin saanut. Mutta nyt tässä voidaan tehdä tällaista vertailua, voidaan verrata matkailukohteita ja katsoa, että miten jossain paikka on 35 tai 36 eh, matkailutoimijaa, joilla on tämä sertifikaatti, ja sitten jossain muualla on vain esimerkiksi kuusi toimijaa. Näin eri alueiden välillä voi olla suuria eroja. Eli pitäisi sitten tukea näitä toimijoita ja mm, saada heidät ajattelemaan, että nyt pitää esittää tällainen hieno paketti, joka ähm, annetaan Saksan matkailulautakuntaan, joka sitten ottaa sen matkailun edistämistoiminsa mukaan. Ja sama koskee muita maita, jos katsotaan vaikkapa näitä kansainvälisiä reittejä, vaikka pyöräilyreittejä, niin kyseessä on todellakin laatu. Nämä reitit voivat edistää kestävää ja laadukasta matkailua Euroopassa, mutta matkailu ei pysähdy rajalle, ei erityisesti, ei myöskään ulkorajoille, niin kuin jos ajatellaan Serbiaa ja niin poispäin. Ja jos katsotaan, mitä hankkeita on tuettu EU-varoin, no paljon hyvää käytäntöä on olemassa ja siitä voi saada hyviä ideoita ja mahdollisuuksia eh, yhdistää asioita toisiinsa beaucoup, Monsieur Weston. La parole est à vous pour 4 minutes. Paljon kiitoksia edustaja Weston. Neljä minuuttia. Um. Paljon kiitoksia. Aivan lyhyesti vastaisin edustaja Van de Kampin eh, kysymyksiin sitä, Euro Euroopan unionin ja ECBn lainkaan tähän Tuo Tiedän, että täällä on vahvoja mielipiteitä asioista ja tutkijana, kun minä aloitin työni, minulla oli hyvin agnostinen lähestymistapa. Halusin tarkastella asiaa. Tässä kysymys on itse asiassa hyvin yksinkertainen. Toimiiko nykyjärjestelmä? Toimiiko nykyinen merkintäjärjestelmä? Ja uskoakseni vastaus on melkoisen selkeä. Ei, se on liian hajanainen, hyvin erilainen. Tässä tuotiin uskottavuuskysymys selkeästi esiin. Merkinnät ovat aivan mitä sattuu. Erät tahot antavat merkinnän hyvin helposti, toiset taas vaativat hyvin paljon kaikenlaista ennen kuin merkinnän saa. Tämä ei siis toimi. Ja sitten toinen asia, johon tulee vastata, on se, että jos toimimme, paheneeko tilanne vai paraneeko se? Vain jos tilanne mahdollisesti paranee, meidän pitäisi toimia. Meidän tulee aina olla hyvin varovaisia siinä, mitä teemme ja pohtia sitä, parantaako toimintamme tilannetta yrityksille ja kuluttajille. Jos näin on hienoa, jatketaan, ellei meidän täytyy myöntää tappiomme uskoakseni. Joka tapauksessa meidän tulisi yrittää. Ja taloustieteilijänä minun mielipiteeni on se, että nykyjärjestelmä aiheuttaa paljon epävarmuutta kuluttajien joukoissa, epävarmuus kuluttajien joukossa tai yleisesti ottaen elämässä on este toiminnalle Esimerkiksi yksi syy sille, miksi ihmiset eivät lomillaan käytä julkista eh, liikennettä, he eivät tiedä kuinka tämä toimii, pitääkö ostaa lippu etukäteen vai kun astuu ajoneuvoon, pitääkö olla jonkinlainen älylippu. Tämä vaatii ymmärrystä ja kaikki nämä erilaiset merkinnät lisäävät entuudestaan kuluttajien epävarmuutta. Eli jotakin tulee tehdä, jonkin tulisi muuttua. Mutta vain siinä tilanteessa, että todella uskomme, että pystymme tilannetta parantamaan. Ja tästä pääsemmekin todella kysymyksiin siitä, mitä kestävyys on. Kestävyydessä on kolme osiota, ympäristö luonnollisesti, talous ja yhteiskunta, ja jos nämä ulottuvuudet eivät ole tasapainossa, tilanne ei ole kestävä, ei ole järkevää suojella ympäristöä siinä määrin, että kukaan ei pysty enää elämänsä elämään, eikä taloutta niin, että ympäristö tuhoutuu, eikä ole järkeä vähän rohkaista matkailuun, kuten on tapahtunut Kaakkois-Englannissa niin, että kaikki asumukset ovatkin hotelleja eikä asuntoja tai kauppoja enää ole lainkaan. Meidän täytyy löytää tasapaino. Tästä kysymys on, meillä on erilaisia tarpeita, jotka kilpailevat keskenään, välillä hyvin vahvastikin. Meidän täytyy voida tehdä töitä, työpaikkoja täytyy voida olla, mutta meidän täytyy myöskin suojella ympäristöä tulevaisuutta ajatellen ja laajemmassa mielessä yhteiskunnan rakenteita suojella, joten tässä kysymyksessä on tasapainon löytäminen. Täytyy sanoa, että enpä ole hirveän optimistinen. Kiitoksia. Merci beaucoup. Kiitoksia. Ähm, Herbert Hamel, haluaisitko lisätä jotakin vielä? Uh, Mrs. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Niin, kiitos puheenjohtaja. Unohdin mainita erään perustunut raportin, joka on YK on julkaiselma ja se koskee kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoa lähes 200 jäsenvaltiossa ja on keskitty erityisesti OECD-maihin, jotka ovat täällä Euroopassa aika oleellisia, erityisesti läntisessä Euroopassa. Ja lopputulos on melko yksinkertainen. OECD-maat eivät pääse itse asettaminsa kestävän kehityksen tavoitteisiin 2030 mennessä. Erityisesti kohdan 12 osalta kestävää eh, tuotanto ja kulutus. Siellä todellakin on punaista valoa ja sitten on biodiversiteetti sekä maalla että merellä ja toisaalta ilmastonmuutoksen hillintä ja eh, kaikki nämä jäävät toteutumatta. Niihin liittyy paljon eri kriteerejä ja tavoitteita, jotka löytyvät näistä ympäristömerkeistä ja kestävyysmerkeistä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että sertifioidut liiketoimijat toimivat nyt jo kunnolla. Niitä on vain yksi prosentti, mutta ehkä kymmenenkin prosenttia niitä voisi olla, jos katsotaan, että jotkut hotellit eivät halua tällaista sertifikaattia, koska ajatellaan, että se ei välttämättä anna mitenkään selkeää matkailualan laatutietoa. Eli tässä pitää nyt saada se aikaiseksi, että matkailu lähtee ajamaan kestävää kehitystä Euroopassa. Paljon kiitoksia vieraamme Boston ja Hamel. Nyt kääntyisin Euroopan komission puoleen. Onko teillä meille jotakin kerrottavaa tähän matkailumerkintään liittyen? Olkaa hyvä, teillä on kolme minuuttia. Otan aikaa. Olkaa hyvä. Uh, thank you, Madam Chair. Um, well... Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Niin, tämä keskustelu ja tuon tutkimuksen esittely osoittivat varsin selvästi, että asia on monimutkainen. Me ymmärrämme, että tämä nähdään monimutkaisena asiana, niin kuin se onkin. Ja, ja komissiohan on jo esittänyt aiheesta ehdotuksen vuonna 2014 ja tässä ehdotimme tiettyjä vapaaehtoisia kriteereitä, joiden avulla voitaisiin matkailualalle ja majoitukseen ottaa käyttöön kestävyysmerkinnät Euroopan tasolla. Ja tämä sitten jäi jumiin neuvostossa, koska siellä peräänkuulutettiin subsidiariteettiperiaatetta. periaatetta ja tämä osoittaa, että minkälaisia esteitä merkinnöissä on. Matkailualan merkinnöissä on paljonkin esteitä, jos halutaan ottaa käyttöön Euroopan laajuinen merkintäjärjestelmä. Tämä vaatii hyvin sensitiivistä otetta ja hyvin perustamanlaatuista analyysiä, että jotain järkevää saadaan aikaan. Kuten todettiin, matkailualalla on varsin erilaisia toimijoita, ja eiväthän ainoastaan majoituspalvelut ja hotellit ole, ole näitä matkailualan toimijoita, ravintolat, monet muut palvelualan yritykset, joten alaa on hyvin vaikea hallita ja merkitä. Ja jos jotakin halutaan saada aikaan, niin pitää olla hyvin konkreettinen. Ja samaan aikaan on olemassa jo paljon erilaisia laatumerkintäjärjestelmiä. Ne ovat, ovat ihan olemassa. Ja Komissio erityisesti peräänkuuluttaa matkailualan kestävyyttä ja pyrimme kannustamaan toimialaa ottamaan käyttöön itse sääteleviä toimenpiteitä, ja tämä toimii aika hyvin esimerkiksi juuri majoituspalveluissa, tai sitten tuemme kansallisia laatumerkintäjärjestelmiä. Me olemme nyt saaneet tämän tutkimuksemme, tutustumme näihin yhteenvetoihin ja suosituksiin, katsomme mitä rajoitteita alalla on ja lupaamme palata niihin. Ja tässähän tietysti on hyvin paljon toimijoita tässä mukana, alueelliset ja paikalliset toimijat, jäsenvaltiot. Tässä on aika paljon erilaisia toimintoja, toimijoita. Ja herra Kremerille vielä vastaisin. Äh, tässä peräänkuulutettiin Eurovelle äh, näitä pyöräteitä, joita olemme rahoittaneet ja joiden merkinnät ovat olleet herra Kremerin mielestä puutteellisia. Tässä on toimittu ihan normaalein kriteerein, kuinka äh, hankkeet pitää merkitä, mitä kieliä täytyy käyttää. No herra Kremer, minä nyt tutustun tarkemmin näihin mainitsemiin kohteisiin ja katson, miten, miten sääntöjä on noudatettu ja palaan sitten teille. Te todellakin, todellakin totesitte, että tällaiset hankkeet pitää saada suuren yleisön tietoon ja niitä ei voida merkitä ainoastaan paikallisella kielellä, joten minä palaan tähän asiaan heti kun löydän tietoa. Paljon kiitoksia näistä vastauksista komissio ja rouva Atanasopulusu. Teidän sukunimessanne on 14 kirjainta. Tämähän on aikamoista. Aikamoista. Jatkamme eteenpäin, mutta ennen jatkoa haluaisin kiittää vieraitamme tämän tutkimuksen esittelystä. olette aina tervetulleet valiokuntaamme ja me tulemme pian tekemään töitä komission aloitteen parissa sen, joka tarkoituksena on harmonisoida toimia niin, että tämä merkintä ei olisi este, vaan auttaisi kuluttajia. Paljon kiitoksia ja aplodit vieraillemme. Et nous continuons nos travaux, mes chers collègues. Ja jatkamme nyt eteenpäin, hyvät kollegat. Me tulemme käsittelemään seuraavaa kohtaa. Esityslistallamme kyseessä on Euroopan horisonttipuiteohjelmaa koskeva keskustelu. Ja haluaisin sanoa, että meillä, sanoa vielä, että meillä on kaksi lausuntoluonnosta käsittelyssä. Ensinnäkin innovoinnin puiteohjelmaa Euroopan horisontti ja sen osallistumista ja tulosta löytämistä koskevaa säännöstöä ja antaisin nyt heti valmistelija Hanna Virkkuselle puheenvuoron. Olkaa hyvä. Yes, really like you, you said, Horizon Europe. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Aivan kuten sanoitte, horisontti on paketti, jossa on kaksi osaa, asetus ja sitten päätös, mutta totta kai tämä on iso ohjelma, tämä Euroopan horisontti. Se on hyvin tärkeä tulevaisuutta silmällä pitäen ja tiedämme, että tämänhetkinen horisonttiohjelma on oman menestyksensä vanki. Horisontti 2020 ohjelma on ollut niin suosittu, että ainoastaan 12 prosenttia hakemuksista on saanut rahoitusta ja tämä on tietysti suuri ongelma, koska hyvin suuri osa laadukkaista projekteista ei ole saanut rahoitusta. Ja tästä syystä parlamentti hyvin vahvasti tukee sitä, että, että seuraavalle rahoituskaudelle budjettia pitäisi korottaa. Komissiokin tätä tukee. Ja minusta tämä on yksi tärkeimmistä asioista myös liikennevaliokunnan näkökulmasta, että, että suo, kan, suosimme tätä budjetin lisäämistä. Viimeksi Parlamentti ehdotti 50 prosentin korotusta, komissiokin ehdotti korotusta, mutta ei niin paljon. Ja sen takia minä valiokunnan lausunnossa ehdotan edelleen, että budjettia pitäisi korottaa 50 prosentilla. Näinhän parlamentti täysistunnossaan päätti tänä keväänä. Eli yli 131 miljardia euroa, euroa nykyhinnoilla. Ja tämä on ihan linjassa parlamentin jo hyväksytyn kannan kanssa. Ja tämän pitäisi olla TRAN-valiokunnan pääviesti, koska Euroopan horisontti on tulevaisuutta silmällä pitäen niin tärkeä ohjelma. On tärkeää, että investoimme innovointiin ja tutkimukseen. No komission ehdotus on sinällään ihan hyvä ja tasapainoinen. Komissio on itsekin kuvailut sitä, että että uuden ohjelman pitää olla kehitystä eikä mitään vallankumousta ja sen pitää olla sitten käytännönläheinen ja sitten puolustusasiat pitää tästä irrottaa ja tietysti tässä ohjelmassa kiinnitetään huomiota niihin asioihin, jotka ovat liikenteen kannalta hyvin oleellisia, digitalisointi, automatisointi, hiilestä irtautuminen ja turvallisuus. Nimittäin hiilestä irtautuminen ja ilmastotoimenpiteet ovat ihan pääprioriteetteja koko seuraavalla ohjelmointikaudella, ja tämänhän tiedämme, ja tässä Euroopan horisonttiohjelmassa komission ehdotuksen mukaan 35 prosenttia budjetista tulisi osoittaa ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. On hyvin tärkeää myös liikenteen näkökulmasta pyrkiä tähän tavoitteeseen, koska mehän tiedämme, että liikenteellä on merkittävä rooli päästöjen vähentämisessä. Minusta on tärkeää korostaa ilmastotavoitteitamme ja pitäisi varmistaa se, että Euroopan unioni on johtavassa roolissa puhtaassa energiassa, puhtaassa liikkuvuudessa. Jos haluamme olla puhtaan liikenteen edelläkävijä tulevaisuudessa, meidän täytyy panostaa innovointiin ja tutkimukseen tällä alalla ja tässä Euroopan horisontti on nimenomaan keskeinen. Uusi Euroopan horisonttiohjelma sisältää kolme pilaria. Liikenne kuuluu pilariin kaksi, joka on siis maailmanlaajuiset haasteet ja teollisuuden kilpailukyky. Ja tässä pilarissa on viisi erillistä klusteria. Liikenne on nelosklusterissa, ilmasto, energia ja liikkuvuus. Ja tämä pilari on hyvin tärkeä Euroopan talouskasvun ja kilpailukyvyn näkökulmasta ja niinpä minä luonnoksessa ehdotin, että tämän pilarin osuutta tulisi äh, lisätä 60 prosenttiin budjetista. Tällä hetkellä se on noin 56 prosenttia budjetista. Tällä tavoin voisimme taata teollisuudelle mahdollisuudet kehittyä maailman johtajaksi innovoinnissa, digitalisoinnissa ja hiilestä irtautumisessa. Komissio on ehdottanut liikenteelle budjettiosuutta, joka näyttää vähän alhaisemmalta kuin aikaisemminkin, aikaisemmin, vaikkakin innovoinnin ja tutkimuksen kokonaisosuus on hieman lisääntynyt. Erityisesti jos katsotaan liikenteen budjettiosuutta klusterissa neljä. Mutta tärkeää on, että että muistamme sen, että liikenne voi saada klustereista, muistakin klustereista rahoitusta, esimerkiksi kolmosklusterista, joka on digitalisointi ja teollisuus. Ja myös tässä on mukana SME-väline, siis pk-yritysväline, joka on myös hyvin tärkeä liikennepolitiikan näkökulmasta, eli liikenteen toimijat voivat saada rahoitusta myös tästä klusterista. Eli kun tarkastelemme budjettia, niin ei pidä tarkastella ainoastaan ilmastoa, energiaa ja liikkuvuutta, koska rahoitusta liikennehankkeisiin voidaan saada myös muista klustereista ja juuri alan innovointi ja tutkimus voi saada rahoitusta myös erityisesti digitalisoinnin klusterista. Ja on hienoa, että tässä käytetään toimialat ylittävää lähestymistapaa, monitieteellistä ja poikkitieteellistä lähestymistapaa klustereiden välillä, on tärkeää, että me emme tiukasti korvamerkitse rahoitusta tiettyihin hankkeisiin, koska usein havaitsemme sitten matkan varrella, että investointitarvetta on on muissakin hankkeissa, jotka liittyvät kiinteästi yhteen, joten tällöin tarvitaan joustavuutta. Liikenneklusterissa on tärkeää saavuttaa myös tut, äh, tasapaino perustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen välillä. Nimittäin soveltava tutkimus on erittäin tärkeä esimerkiksi uusissa liikenneinnovaatioissa. Ja minun täytyy kyllä sanoa, että aikataulu oli välillä tosi tiukka, kun minä tätä tein. Ja todella aika kävi vähin ja jatkan innolla tätä työtä. Odotan innolla ehdotuksianne ja tarkistuksianne. Ja nyt tosiaan aikataulu on aika tiukka tämän kanssa. Seuraavien viikkojen aikana toivon ripeää yhteistyötä. Mutta tämä on aika helppoa siinä mielessä, että komission ehdotus oli jo aika hyvä. Komissio teki töitä sidosryhmien kanssa jo vuosikausia. Euroopan parlamenttikin oli tässä mukana. Ja pääviestimme olkoon se, että meidän tulee enemmän vielä investoida tutkimukseen ja innovaatioihin. Madame Paljon kiitoksia edustaja Virkkunen. Kyllä, todellakin meidän täytyy investoida vielä enemmän tutkimukseen ja kehitykseen Euroopassa. Olen aivan täysin samaa mieltä tästä. Aloitamme keskustelun. Edustaja Brust, olkaa hyvä. Frau Vorsitzende, ich bedanke mich auch recht herzlich bei der arvoisa puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää lämpimästi komissiota ehdotuksesta ja haluaisin kiittää myös esittelijää tästä luonnoksesta, mietintöluonnoksesta. On totta, että tarvitsemme rakentavaa yhteistyötä, koska liikenteen ongelmat Euroopassa ja koko maailmassa eivät ratkea ilman, että alaan investoidaan kunnolla innovaatioihin ja tutkimukseen on tärkeää, että pidämme mielessämme maailmanlaajuiset haasteet, pidämme kiinni, että Euroopan teollisuuden kilpailukyky säilyy ja että voidaan pitää kiinni kunnianhimoisista innovaatio-, energia- ja digitalisointitavoitteista. Me tarvitsemme horisonttiohjelmaan paljon enemmän rahoitusta kuin aikaisemmin. On tärkeää, että byrokraattista taakkaa myös vähennetään Euroopan horisonttiohjelmassa ja välttäisimme turhaa päällekkäistä työtä. Komission ehdotus on kyllä ihan hyvä tältä osin. Meidän tehtävämme valiokuntana on se, että meidän täytyy näyttää oikeaa suuntaa tälle kokonaisuudelle. On tärkeää, että julkista tukea, kun sitä annetaan tutkimushankkeille, niin sen pitää noudattaa tiettyjä prioriteetteja. On tärkeää, että pidämme kiinni puhtaasta liikkuvuudesta ja että puhdas liikkuvuus taataan myös henkilöille, jotka eivät asu kaupunkialueilla. Pitäisi hyödyntää kaikki uudet älykkäät liikennejärjestelmät ja sitten tällainen verkottunut liikennejärjestelmä, se on hyvä idea ja sitä ei pidä tarkastella ainoastaan tieliikenteen näkökulmasta, vaan myös vesiliikenteestä ja ilmaliikenteestä tällainen verkottuneisuus. Ja meidän täytyy tässä työssä aina ottaa huomioon tietoturva ja pitää kiinni, että olemme koko ajan teknologisen edistyksen kärjessä. Tutkimustarvetta on ja on hienoa, että esittelijä ja muut kollegat ovat vieneet tätä asiaa niin rakentavasti ja tarmokkaasti eteenpäin. Kiitos. Merci beaucoup. Paljon kiitoksia. Edustaja Delonde, olkaa hyvä. Uh, thank you, Chair. Kiitoksia, puheenjohtaja. Olemme sitä mieltä, että komission aloite on askel oikeaan suuntaan. Me tuemme 97 miljoonan euron talousarvion kasvattamista, vaikka me 120 miljoonaan asti halusimme kasvattaa esimerkiksi YMPn osiosta. Me myöskin olemme valtavirtaistamisen kannalla. Olemme nähneet maanviljelysalueella suuria helleaaltoja tai kuivuutta ja tiedämme, että emme ole vielä tarpeellisella linjoilla. Nämä haasteet tulevat kasvamaan entuudestaan tulevaisuudessa ja tämä on mahdollisuus Euroopan yrityksille erottautua ähm, tunnistautumalla korkean tason ilmastoystävällisen teknologian käyttäjinä. Olemme kuitenkin äh, skeptisiä, mitä tulee ähm, rahoituksen jakamiseen maantieteellisen perustein. Kaikki eurooppalaiset välineet eivät voi palvella kaikkia tarkoituksia, siksi meillä on eri rahastoja eri tarkoituksia varten. Olemme sitä mieltä, että huipputason pitäisi olla yhä ensimmäinen kriteeri, jonka perusteella projektit valitaan. Olemme myöskin huolestuneita strategiseen suunnitteluprosessiin liittyen. Ähm, meillä on tunne, että liikaa jätään komission päättäväksi ja me odotamme yhteistyötä, ähm, jotta löytäisimme paremman tasapainon Äh, olemme myöskin sitä mieltä, että tutkimuksen alalla ähm, sukupuolten välinen tasa-arvo tulisi ottaa huomioon ja naispuolisen tutkijoiden pitäisi saada samat mahdollisuudet. Äh, tämän lisäksi tutkimuksen ja teollisuuden klustereiden pitäisi kiinnittää enemmän huomiota ympäristöön ja ilmastoon. Ähm, erityisesti niiden alueiden, jotka ovat yhä kaikkein suurempia hiilidioksidin ähm, päästöjen aiheuttajia. Niiden tulisi pyrkiä suurempaan tehokkuuteen. Kiitoksia. Paljon kiitoksia edustaja Dalunde. Ähm, edustaja Rikke, edustaja Maisterin puolesta, olkaa hyvä. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Jos sallitte, niin lukisin edustaja Maisterin paperin täältä. Komissio on tehnyt selväksi, että tutkimus ja innovointi on tulevaisuuden budjetin prioriteetti, mutta kuitenkin ehdotettu rahoitus, kuten esittelijä sanoo, ei ole riittävää. Euroopan Horisontti 2020 ohjelma on ollut parhaita menestyskertomuksia liittyen innovaatioon ja investointiin ja se on myös tuottanut paljon, jos ajatellaan tämän päivän ja tulevia haasteita. Tarvitaan kunnianhimoa tutkimuksen. Sen pitää olla tulevan politiikan ytimessä. Tutkimus voi onnistua ainoastaan, kun tehdään ja kannustetaan rajat ylittävään yhteistyöhön ja kun Euroopan teollisuuden ja yritysten eh, kilpailukyky toteutuu ainoastaan, jos investointi tulee tähän tarpeeksi ja on myös edistettävä vaihtoehtoisia polttoaineita, on mietittävä varastointiongelmia ja Euroopan horisontti koskee myös globaalia haasteita ja tässä yhteydessä haluaisin korostaa valtamertemme tilaa. Ilmaston lämpiminen vaikuttaa kovasti tähän maailman osaan 70 prosenttia, joka on valtameren kattama, ja siksi olisi tärkeää, että meren tutkimukseen laitettaisiin tarpeeksi rahaa. Tätä ei pystytä kansallisella tasolla tarpeeksi tekemään. Tarvitaan vahvaa eurooppalaista tukea sille. Minä haluaisin sellaisen hankkeen, joka liittyisi Euroopan horisonttiin, jossa pyrittäisiin poistamaan muovi vedestä, valtamerestä. Ja näin voitaisiin antaa vastaus myös Euroopan kansalaisille, jotka ovat jo huolestuneempia tästä asiasta ja voitaisiin tehdä selväksi, että EU todellakin haluaa konkreettisia toimia. Näin voitaisiin mennä siihen suuntaan, että pystytään paremmin kertomaan jäsenille siitä, mitä EU tekee ja myös olla lähempänä kansalaisia. Dominique Riquet, en plus il a une voix et un accent, vous rendez compte? Mikä aksentti edustaja Rikillä onkaan ja mikä ääni? Merci, monsieur Wim de Camp. Madame Ayala Sender, la parole est... Edustaja Ayala Sender, olkaa hyvä. Muchas gracias, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Minä halusin onnitella edustaja Virkkusta näistä kahdesta tekstistä näistä asiakirjoista ja haluaisin esittää hänelle kysymyksen, kun tänä aamupäivällä pystyimme myös näkemään, että olitte mukana verkkojen Eurooppa-asiassa oikein myönteisellä tavalla, niin minulle jäi tässä kysymys mieleen, koska minä olen harmittelemaan yhtä asiaa. Tässä ehdotuksena on, että Euroopan horisonttiin tulisi lisää 94 millireihin poispäin, joka on aika paljon, eli 131 miljardia tämä loppusumma. Ja minä haluaisin esittää kysymyksen, kuinka paljon olette esittäneet verkkojen Euroopan lisäystä liikenteeseen liittyen tai digitaalialaan liittyen tai niin poispäin. Joskus ehkä siksi, että minä tulen budjettivalvonnasta ja kun olen horisontti 2020 katsonut läpi lännestä itään, pohjoista etelään monen kertaan, niin voi sanoa, että Euroopan toimielimissä, kun puhutaan tutkimuksista, niin kuulostaa aina siltä, että se on ikään kuin joku ihme, taas, joka on tällä vuosina tapahtunut ja on ihan uskomattomia asioita siellä. Jos katsotaan esimerkiksi maantieteellistä eh, hajautumista, jos katsotaan kymmentä hanketta, joihin on eriten laitettu rahaa, no eipä teidän maassanne ja meilläkin vain sattumalta yksi ja tästäkin minua sitten syytettiin, mutta ei todellakaan sijoita sinne, minne eniten pitäisi, jos katsotaan missä on insinöörejä, tutkimuskeskuksia ja muita. Ja sitten eh, tämä eh, kroonisuus on yrityksiä ja yliopistoja, jotka ovat pitkään olleet horisontti 20 olleet mukana ja saaneet sieltä varoja ja ovat siellä jatkuvasti. Ja sitten on myös pörssi, pörssitoimia yrityksiä, jotka saavat sieltä rahaa ja Euroopan lisäarvonhan pitäisi saada mukaan yksityisiä pääomia, eikä pidä tukea sellaisia eh, yrityksiä, jotka sitten antavat näitä osakkeen omistajille eteenpäin. Kyllä tällaista tapahtuu paljon. Ja minä pidän tärkeänä sitä, että kun puhun tällaista suurista lisäyksistä, niin pitää miettiä, mitä varten, ketä varten, minne tämä menee ja mihin tuloksiin pyritään, koska usein käy niin, että nimenomaan innovaatio, joka liittyy peris tutkimuksesta siihen sovellukseen asti, niin usein tämä ei kuitenkaan toimi ollenkaan. Edes horisonttikarassa 20 tiedämme kaikki paljon esimerkkejä. Sitten kun tulee suuria yhteiskunnallisia haasteita, kuten eh, integraatio, maahanmuuttajien eh, kotouttaminen tai nuorisotyöttömyys, vanhusten mukaan ottaminen, mainitsematta esimerkiksi ilmastonmuutoksen vaikutuksia, niin sitten kuitenkaan ratkaisuja ei löydy, eikä minkäänlaisia vastauksia anneta EU-tasolla, siis teknisessä mielessä, poliittisella tasolla niitä tulee vielä vähemmän, mutta tästä nyt ei kannata puhua. Eli kun te näin selvästi panostatte tähän asiaan, niin tämä on hieno asia, mahtavaa, ja tutkijat todellakin eh, ovat tervetulleita. ja tervetullut, että tutkijoille tällaista annettaisiin, mutta välillä meidän pitää kyllä miettiä siitä, millä tavalla tämä Euroopan horisontti 2020-2027 todellakin vastaa niihin haasteisiin, jotka liittyvät eurooppalaiseen liikkuvuuteen, ettei nyt taas mm, saataisi aikaiseksi tällaisia kroonisia avustuksia, jotka joitakin kyllä paljonkin auttavat, sillä he ovat jo pitkään eläneet näistä tuista, joita saatiin 2020 ohjelman puitteissa. Paljon kiitoksia edustaja Sinder. Edustaja Wien van de Kamp, olkaa hyvä. Haluatteko lisätä jotakin? Ik heb een, een, een paar vragen die misschien buiten de strekking. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Minulla olisi muutama kysymys, jotka ehkä menevät nyt hieman Henna Virkkusen mietintöluonnoksen ulkopuolelle, mutta ehkä hän voi kuitenkin vastata näihin. Tiedämmekö me, kuinka paljon liikenneala käyttää Euroopan horisonttiohjelmaa. Joskus minusta tuntuu, että liikenneala ei vaadi paljoa. Liikenneala ei vaadi rahoitusta. Jos joskus tulee sellainen tunne, että liikenneala jää vähän jalkoihin. Ja minua kiinnostaa se, että kuinka näitä rahoitusvaihtoehtoja voitaisiin saada paremmin liikennealalle. Voisimmeko me Euroopan parlamenttina ja lähettää rahoitushakemuksen Euroopan horisonttiohjelmalle vai pitääkö hakemuksen tulla aina ulkopuolelta? Ja minä uskon, että tässä olisi paljon mahdollisuuksia ristikkäisyydelle ja tällaiselle sektorien läpi ulottuvalle toiminnalle. Miten D-pääosasto MOVE pitää huolta siitä, että liikennealalle saataisiin Euroopan horisonttiohjelmasta rahoitusta. Tämä näkemys pitäisi vain tuoda esiin ponnekkaasti ja vaatia vastauksia. Minusta on paljon mahdollisuuksia vahvistaa Euroopan horisonttiohjelman roolia nimenomaan liikennealalla. Nyt on puhuttu autonomisista ajoneuvoista. Tähän voitaisiin nimenomaan saada rahoitusta horisonttiohjelmasta. Paljon kiitoksia Vin van de Kamp. Tässä oli kysymyksiä komissiolle, joten kääntyisin uudelleen komission puoleen. Ja Clara, Clara de Lertelier sen nämä kysymykset. Voisitko vastata näihin Euroopan horisonttiohjelmaa koskeviin kysymyksiin? Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Puhun nyt englantia. Paljon kiitoksia siitä, että kutsuitte meidät mukaan tähän keskusteluun. Kiitoksia esittelijälle. Hän on valmistellut tämän lausuntoluonnoksen hyvin tiukassa aikataulussa. Itse asiassa me olemme tästä lausuntoluonnoksesta kiitollisia, sillä kuten esittelijä toteaa, tämä ala on BKT, Euroopan unionin selkärankaa. Ja emme saisi unohtaa myöskään investointeja. Tämä on komission ähm, investointiohjelman kanssa linjoilla. Erityisesti tämä klusteri osio oli erittäin hienosti ilmastonmuutos- ja ympäristöhaasteisiin muokattu ja tuo esiin niitä haasteita, joita Euroopan unioni kohtaa. Ja kuten esittelee myöskin mainitsee, digitalisaatio ja automatisaatio liittyvät tähän liikenteen alalla. Ne ovat ratkaisevassa roolissa kasvavassa liikenteessä, kuten eräs jäsen täällä mainitsi, kun puhumme liikkuvuudesta kaikille – ja tämä ohjelma käsittelee liikkuvuutta, jota me emme saisi unohtaa tässä äm, yksilön oikeuksia. Tässä hengessä lausunnon esittelijä on tehnyt tekstin pyrkinyt integroimaan äh, klusterit, energian, liikenteen, ähm, niin että tämä sektorien välinen äh, tuki voi toteutua ja myöskin muiden klustereiden kanssa klusterin numero kolme digitaalisen teknologian klusterin kanssa. Me olemme myöskin systeemisen lähestymistavan omaksuneet liikenteeseen. Ja tästä syystä välillä meidän tulee tarkastella kaikkia interventioalueita, jotta kuva tulisi ymmärretyksi Äh, lausuntoluonnoksessa on hyvin monia asioita, joita komissio mielellään ottaa mukaan. Ähm, selkeästikin nämä tarkistukset äh, parantavat komission äh, ehdotusta. Kuten ymmärrätte, hyvät naiset ja herrat, minä en talousarvioasioihin mene tässä, mutta olemme kiitollisia siitä, että parlamentti on aina tukemassa komissiota tutkimusrahoituksen alalla kaikkien niiden varaumien kera, joihin Ines Ajalasen viittasi. Luonnollisesti voimme komission aloitteeseen ottaa äänestysten jälkeen hyvin kattavasti tämän valiokunnan kannan. Esittelijä antoi paljon tärkeyttä investointien tukemiselle. Tässä tiedämme, että markkinat eivät ole parhaat mahdollisesti tämän tarkistuksen hengessä. Tämä ajatushan tulee parissa kohtaa esiin. Olemme valmiita toimia, voimme hyvin tarkastella näitä asioita yhdessä. Ja täällä on tarkistus, joka nimenomaan digitaalialan käsittelee klusteria kolme. Ja tässä meitä muistutetaan siitä, kuinka tärkeää on infrastruktuuri ja teknologia, Ähm, äh, suhteuttaa, erityisesti ottaa huomioon PK-yritykset näillä aloilla ja niiden mukaan pääsy. Voimme ottaa ähm, tätä sanamuotoilua kyllä mukaan. Sitten viimeinen tarkistus, tämä kohta yhdeksän. Olemme hyvin paljon äh, samaa mieltä asiassa. Tähän liittyy vielä yksi turvallisuutta koskeva ulottuvuus. Luonnollisesti olemme Estelien kanssa samaa mieltä siitä, että liikenteessä turvallisuus on tärkeää, mutta olemme sitä mieltä, että olisi parempi nähdä liikenne horisontaalisena asiana, johon liittyy useita interventioita alueita, erityisesti kun puhumme ähm, ilmailun turvallisuudesta, tämä kohta kuusi, tai tästä nolla kuolemantapaustavoitteesta. Ja sitten vielä yksi sana, niin jos sallitte. Olemme hyvin paljon samaa mieltä tekstin kanssa, valiokunnan kanssa siinä, että pyritään varmistamaan 35 prosentin äh, taso ilmasto rahoituksessa. Olemme hyvin tyytyväisiä tähän. Ja sitten päästöt. Esittelijä sanoi, että meidän pitäisi tarkastella liike mahdollisuuksia. Tämä on totta tiettyjen päästöjen kohdalla, mutta meidän pitää myöskin tarkastella ympäristöllisiä ja yhteiskunnallisia ulottuvuuksia tässä liike Ensimmäinen fokusalueesta viimeinen asia Meillä on interventioita on toteutettu kahdella eri tavalla liittyen ähm, rahoituksen maantieteellisen jakautumaan. Olemme hyvin paljon samaa mieltä valiokunnan kanssa. Rahoitusta myönnetään ähm, laadun, huippulaadun ähm, perusteella eikä maantieteellisen jakauman. Ja mitä tulee muihin kysymyksiin, joita jäsenet esittävät, voin vastata niihin myöhemmin tähän planning-pääosastoa tai energian varastointia koskevaan kysymykseen esimerkiksi. Euh, Toivoisin, että palaamme Ines Ajala Senreen Vin van de Kampen kysymyksiin, kuinka teknisesti me voimme näihin ohjelmiin mukaan hakea ja meidän pitäisi mielestämme myöskin keskittyä siihen, mikä meitä huolestuttaa, vaikka meillä on globaali käsitys. Me olemme kuitenkin liikennealan valiokunta. Onko teillä näihin konkreettisiin kysymyksiin vastauksia? J'avais compris, excusez-moi, j'avais compris que la question... Niin minä olin ymmärtänyt, että rouva Aijalan kysymys oli esitetty esittelijälle koskien verkkojen Eurooppa-välineen budjettilisäystä, mutta haluaisin kuitenkin vakuuttaa hänelle, että kun katsotaan puiteohjelman rahoitusta, niin siellä on eh, sellaisia, tai jotka ovat kyllä osallistuneet tähän tarjouskilpailuun ihan avoimien sääntöjen pohjalta, jotka kaikki tuntevat, ei tämä ole mikään yllätys että ehkä rahoitetut hankkeet keskittyvät sellaisille alueille, sellaisiin maihin, jossa on myös eniten investoitu ehm, tutkimukseen ja kehitykseen. Monessa tutkimuksessa on osoitettu, että on olemassa selkeää korrelaatio, ei välttämättä tilastoille, mutta kuitenkin syy-seuraussuhteiden osalta sen välillä, että investoidaan ja sitten eh, kuinka vahvoja kansalliset tutkimusverkostot ovat. Ja sitten tapahtuu keskittymistä näille alueille ja siksi tarvitaan tietty määrä toimia, jotta kaikilla Euroopan alueilla olisi tarpeeksi hyvää potentiaalinen tutkimustasoja, kuten eh, puheenvuorokäyttäjä tässä sanoi, että tässä on ensinnäkin lähdetty kansallisia tutkimusmahdollisuuksia parantamaan. Ja me olemme tässä olemassa korostaneet sitä, että tarvitaan synergiaa näiden muiden hankkeiden ja verkon Eurooppa-hankkeen välille ja sitten myös rakennerahastojen hankkeiden kanssa. Sinne tarvitaan erilaista synergiaa juuri siksi, että eh, oltaisiin alueellisten kapasiteettien ja eh, hyvän toimintatavan tasolla. Ja kuka sitten voi hakea mukaan näihin eh, hankkeisiin? No, en nyt muista ihan tarkkaan, miten sanotaan, onko kyseessä luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö tai joku instituutio, mutta ne voivat kyllä hakea mukaan. Tietysti näissä hankkeissa on tiettyjä ehtoja. Pitää olla mukana kolme toimijaa eri kolmesta eri jäsenvaltiosta vähintään siinä mukana, mutta periaatteessa kaikki voivat hakea mukaan, mukaan lukien edunsaajat kolmansista maista. Tämä ei tarkoita, ettäkö ne välttämättä saisivat tukea, mutta ne voivat kuitenkin tulla mukaan. Paljon kiitoksia näistä vastauksista. Edustaja Virkkunen, olkaa hyvä. First about the budget. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Pari pointtia ensiksi tästä budjetista. Kuten tiedätte, parlamentti keväisessä täysistunnossaan teki päätöksen, kuinka paljon rahaa vaadimme seuraaviin rahoituskehyksiin. Ja sitten sanoimme, että verkkojen Eurooppa-väline saa entisen kaltaisen suuruisen budjetin ja Euroopan horisonttiohjelman budjettia pitäisi korottaa 50 prosentilla. Nämä ehdotukset ovat tässä mukana, eli että tämän ohjelman budjettia pitäisi 50 prosentilla korottaa. Olen tehnyt tämän budjetin nykyhinnoilla 131 miljardia euroa. Täältä kuultiin ehdotus 120 miljardia euroa, mutta tämä johtuu siitä, että täällä puhuttiin hinnoista, minä puhuin nykyisistä hinnoista, ja sitten 42,7 on 42,3 miljardia on tämä komission ehdotus, ja tämä on sama kuin nykyään, mutta tietysti tämä militaarinen liikkuvuus on uusi elementti, ja se tietysti riippuu siitä, miten se otetaan huomioon. Ja tällä hetkellä keskustelemme esittelijöiden kanssa näistä budjettiasioista, mutta kun katson energia- ja digitalisointi, alaa, niin ne ovat suurempia kuin aikaisemmin. Ja sen takia emme ehdottaneet, että verkkojen Eurooppa-väline saisi lisätä rahoitusta, koska se oli linjassa sitten parlamentin keväisen päätöksen kanssa. Ja sitten Van de Kampin ehdotus, että voisiko parlamentti lähettää hakemuksen Euroopan horisonttiohjelmaan. No ehkä joitakin kumppaneita tarvitaan, koska tämähän perustuu erinomaisuuteen ja ainoastaan 12 prosenttia hakemuksista on ylipäätään saanut rahoitusta, joten on hyvin vaikea saada rahoitusta Euroopan horisonttiohjelmasta. Ja minusta kyllä liikenneala on ollut aika innokas varojen tai rahoituksen hakija kyllä Euroopan horisontista ilmailuala esimerkiksi myös merenkulku ja myös autoteollisuus, sehän on Euroopan suurin investoija toimialoista, kun puhutaan siis tutkimus- ja kehitysinvestoinneista, joten kyllä liikenneala on saanut Euroopan horisontista ihan hyvin rahoitusta, mutta tässä on kaksi rahoitus suuntausta ensiksi perustutkimukseen annettava rahoitus ja sitten meillä on myös rahoitusta saatavilla innovointiin, ja se saattaa olla ideoita, jotka ovat jo melkein kaupallistettuja ideoita. Ja nämä ovat usein sellaisia, jotka kiinnittävät myös suuren yleisön huomiota, koska usein PK-yritykset hakevat näihin tarkoituksiin rahaa. Tämä on hyvin tärkeää tästä kumppanuustoimintaa. Usein bisnekset, kaupungit ja yliopistot tekevät yhdessä näitä hakemuksia Niillä saattaa olla jonkinlainen liikkuvuushanke tai muuta ja tällaiseen innovaatiotoimintaan haetaan rahoitusta. Ja minusta kyllä tuntuu siltä, että kyllä liikenneala on hakenut aktiivisesti tutkimusrahoitusta Euroopan horisonttiohjelmasta – ja nyt kun katsotaan tulevaisuutta, niin tietysti ilmastonmuutoksen torjuminen on yksi keskeinen prioriteetti ja ottaen huomioon, miten tärkeässä roolissa liikenneala on ilmastonmuutoksen torjumisessa, niin silloin on selvää, että liikenteeseen kyllä pitäisi rahoja herua myös energia-alaan. Ja, ja tietysti monella tapaa tämä liikenneala on nyt erityisen ajankohtainen ja uskon sen saavan Euroopan horisonttiohjelmasta vähintäänkin yhtä paljon rahoitusta kuin mitä se on tähän mennessä saanut. Kiitos. Rapel. Paljon kiitoksia edustaja Virkkunen. Tarkistusten jättämisen takaraja on 11. syyskuuta kello 11. Ja me jatkamme nyt töitämme kyseessä on lausuntoluonnoksen käsittely koskien neuvoston asetusta vuosien 2021-2027 monivuotoista rahoituskeskuksen kehyksen vahvistusta koskien. Ja annan nyt äh, Dominique Rikelle puheenvuoron. Kuten tiedätte, tässä edellinen esittelijä viittasi tähän asiaan, että parlamentti on hyväksynyt kaksi päätöslauselmaa, sillä tämän yli kulme parlamentti ei ole ottanut kantaa tiettyihin seikoihin verkkoon Euroopan välineessä, sillä näissä päätöslauselmissa on hyväksytty lisäyksiä kolmeen kohtaan, Euroopan horisontti ja Erasmus-ohjelma ja kosme – niiden osalta, mutta muihin lukuihin ei ole otettu kantaa ja tällaista hyväksyntää ei siis ole tehty, koska nyt on muistettava, että parlamentti ei ottanut kantaa verkon Euroopan välineeseen tässä päätöslauselmassa. Ja tämä lausunto josta nyt puhumme. No ideana on, että kukin valiokunta määrittelee prioriteettinsa ja ajatuksensa komissiolle ja näin saataisiin aikaiseksi parlamentin lopullinen kanta budjettiin monivuotisen rahoituskehykseen. Tämä on siis valiokuntien lausuntojen ajatusta voitaisiin saada koko parlamentin kanta ja mitä tulee liikennekantaan, meidän on tietysti korostettava tiettyjä prioriteetteja, eikä koko monivuotisessa rahoituskehitystä käsitellä. Pitää korostaa ensinnäkin sitä, että liikennealan tarpeet pikemminkin lisääntyvät siksi, että liikennevolyymit ja kuljetusvolyymit lisääntyvät ja tällä on erilaisia seurauksia ympäristön osalta, infrastruktuureihin ja turvallisuushaasteisiin ja toisaalta taloudellisen toimivuuden haasteitakin tulee. Haluaisin viitata siihen, mistä jo aikaisemmin vähän puhuin, kun puhuin verkkojen Eurooppa-välineestä. Minähän esitin tarkistuksena 20 miljardia, että sitä siirrettäisiin Mm, tämä vaikuttaa ehkä ihan liialliselta, mutta haluaisin kuitenkin tätä asiaa selittää. Itse asiassa verkkojen Eurooppa-väline ei olla periaatteessa liikenneverkkoasia, vaan kyseessä on se, että liikenneosiot, jotka olivat komission suorassa hallinnassa, siirrettäisiin eteenpäin. Aikaisemmin 10 miljardia oli eh, infrastruktuuriviraston hallinnoimia. Nämä laitettiin verkkoon Eurooppaan 10 miljardia kohesiorahastoista ja 3 miljardia lisää ja jotkut menivät sittenkin muihin osiin. Eli kaiken kaikkiaan verkkoon Eurooppa-välineissä ei ole mitään uutta rahaa. 10 miljardia oli eh, kohesiorahaa, jotka meni menivät liikenneasioihin ja ainoastaan virastolta tuli näitä muita rahoja, mutta uutta rahaa ei siis tähän otettu, koska jos puhutaan kiinteän kiinteissä euroissa, niin eh, voidaan todeta, että budjetti varat ovat vähentyneet. Meillä on valtavia tarpeita, mekanismia toiminut oikein hyvin ja nyt tulee olemaan todella suuria ongelmien määräinen osalta, eli ehdotusta otettaisiin 20 miljardia kilpailukyvystä, eli paljon vähemmän kuin aikaisemmin otettiin suhteessa, suhteellisesti siis kohesiorahoista, niin tämä ei mahdollista uusien resurssien käyttöönottoa liikennealalla, sillä kilpailukyvissä on nyt jo käytetty paljon enemmän kuin tämä määrä liikenneasioihin. Eli jos siirretään kilpailukykyvaroja, jotka laitettaisiin suoraan hallinnointiin tai olivat suorassa hallinnossa laitettaisiin tänne, niin tämä lisää sitten vain Euroopasta lisää arvoa liittyen myös COP21 ja TNT-verkkoihin. Verkkojen Eurooppa-väline on suora tapa hallinnoida liikennevaroja ilman uusia resursseja. Ja osa niistä siis tulee kohesiorastosta ja osa myös kilpailukykyosiosta. Ei ole mitään syytä olla ottamatta niitä. Tietysti halutaan parantaa toimintaa. Kaikki ymmärtävät, että ei, voi, ei puhuttu liikenneinvestointien eh, toimivuudesta, kun ne olivat kaikki eri puolilla ja nyt tähän on tapahtunut. Tässä on tullut paljon parannusta, investoinnit ovat toimineet hyvin, ja tästä on tullut hyviä tuloksia ja en ymmärrä miksei EKRan eh, e varoja, jotka liittyvät liikenne alaan. Miksi sieltä voitaisiin ottaa 20 miljardia suoraan hallintointiin? Tämä pitää sanoa suoraan. Jos me emme tätä sano, niin kukaan ei sitä sano, koska tämä on vaikeaa saada hyväksyttyä jopa komissiossa todennäköisesti, vaikka itse asiassa tämä on komissiolle uuden tehtävän antamista, mutta kyllä tätä pitäisi harkita. Eli että verkkoon Euroopan väline saisi budjettivaroja ei tällä kuitenkaan koko budjettiin ole vaikutusta, eivät nämä ole mitään uusia varoja, vaan tässä siirrettäisiin osa niistä varoista, jotka hallinnoidaan hajotetusti, nyt niitä hallinnoisin suoraan. Ehkä tämä on vähän kaukaa hajattu mutta joidenkin meistä, mutta ei se kuitenkaan sitä ole. Tässä lausunnossa tavallisen tapaan puhutaan matkailusta ja sen edistämistä. Tästä on jo puhuttu 12-18 vuotta sen jälkeen, kun matkailu on otettu perustamis sopimuksen mukaan. Se ei ole kuitenkaan koskaan saanut varoja. Tämä on ihan eh, ainutlaatuista. Tämä on unionin ainoa eh, toimivalta, johon ei ole varattu ollenkaan minkäänlaisia budjettivaroja. Ja palaan lausunnossa myös virastoille, virastoille varattuihin varoihin. Tehän tiedätte, että tehtäviä on tullut paljon lisää, kun on paremmin integroitu hallinnointia. Tämä koskee eh, myös eh, merialan mm, toimia ja muita ei voida antaa virastoille vaan yhä lisää tehtäviä ja sitten pitää tämä hallinnointi niin, että ei anneta niille suoraan käyttäen budjettivaroja. Ja sitten Ja sitten meillä on näitä muitakin hankkeita, eh, tutkimushankkeita, kuten Cesart ja muut, mutta on tapahtunut paljon lykkäämistä. Ja sitten minä puhuin omista varoista myös, josta ei pitänyt puhua, mutta ehdotan sitten tarkistusta itselleni ja näin tämä mainta täältä poistettaisiin. Ja tietysti puhutaan myös siitä, että ympäristöhaasteet pitää ottaa budjetissa huomioon ympäristön osalta. Hyvä puheenjohtaja, tässä ne elementit, jotka minä haluaisin, että huomioitaisiin. Tämä koskee liikennevaliokunta ja kollegat voivat sitten tehdä ehdotuksia. Toivottavasti kaikki huomioidaan. Paljon kiitoksia edustaja Rinke. Aloitamme nyt keskustelumme edustaja Vin van de Kamp, olkaa hyvä. Zeer dank aan Dominique Riquet voor zijn eh, ontwerp, opinie. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, paljon kiitoksia Dominique Rike tästä lausunnosta ja paljon kiitoksia siitä johdannosta, jonka juuri meille annoitte. Minulla on muutama kysymys, eh, jotka haluaisin sitten tänä aamuna meillä oli ITREN ja TRANin yhteiskokous, kun me puhuimme verkkojen Eurooppaan välineestä SEFistä. Mainittiin korkeampia lukuja kuin ne, jotka kappaleessa kaksi Dominik meille antaa, sillä hän puhuu siitä, että me menisimme vuosien 2014-2020 lukuihin palaisimme niihin, mutta kun edustajia Marinesko ja Telitska kuuntelin, he halusivat 12,3 korkeamman luvun, sillä uskon, että tämä 11,5 on jotakin, mikä saattaa meidät ongelmiin kohesiokollegoidemme kanssa. Ja kysymykseni Dominikille on tämä, 12,3. Pitäisikö tämän luvun olla korkeampi? vai onko nyt vielä liian varhaista sanoa, että tämä 20 miljardin osio Euroopan aluekehitysrahastosta, minähän olen tämän kannalla, mutta jos ymmärrän oikein, tämä olisi valtava nousu investointikapasiteetissamme. 20 miljardia lisää Eurooppaan johtaisi 30 miljardiin ähm, yhteensä ja meillä olisi näin 20 miljardia äh, lisää. Voitteko selventää tätä kohtaa? Ja sitten vielä yksi seikka, te ette tekstissänne mainitse sotilaallista liikkuvuutta. Eikö meille olisi tarpeen kattaa tämäkin ala ottaen huomioon se keskustelu, jota kävimme tänä aamuna, sillä kaksikäyttöisyys on asia, joka meidän täytyy tuoda esiin, sillä muutoin vaikuttaa siltä, että sotilasala saisi varoja liikenteen talousarviosta. Ehkä afetiset ovat eri mieltä, mutta tässähän kyseessä on kaksikäyttöisyys. Meidän tulee hyvin varovaisia, sillä muutenhan he vievät täältä aikamoisen summan. Ja sitten vielä yksi seikka. Klinsai, ähm, Klinska ja Cesar, näitä ei edustaja Marnaskun mukaan enää pitäisi pitää yhteisyrityksinä. Voisitko kommentoida tätä, sillä vaikuttaa siltä, että yhteisyritysstatus pitäisi säilyttää. Tässä oli kysymyksiä Vin van de Kampilta ja sitten edustaja De Monte. Olkaa hyvä. Se presidente, un grazie. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia myöskin esittelijälle, joka on tehnyt erittäin kattavan katsauksen tämä ilta päivänä. Ja haluaisin kiittää sitä, kuten myöskin tästä lausuntoluonnoksesta, mitä tulee äm, liikenneinfrastruktuuria koskevaan osioon. Mielestäni olisi hyvin tärkeää antaa prioriteetti äh, rakennus, ra, rakenneinfrastruktuurille ja huoltoinfrastruktuurille, ottaen jälleen kerran huomioon se, mitä Italiassa tapahtui tämän silta onnettomuuden myötä. Meidän täytyy taata kansalaisten turvallisuus ja taata myöskin se, että teemme kaiken mahdollisen, tässä mielessä. Tämäkin tavoite pitäisi ottaa mukaan rahoituskehykseen Euroopan tasolla. Ja sitten tnt liittyen äm, eri modaliteetit, yhteiskäytävät ja rajat ylittävyys. Tässä meillähän on jo yhteisrahoitusta, joka on aloitettu. Ja mielestäni on miellyttävää, että matkailu otettiin mukaan ja mainittiin tässä ja että se saisi budjettikohtansa, sillä kyseessähän on kolmanneksi suurin talouden ala Euroopassa ja tämä pitäisi ottaa huomioon myöskin aivan Euroopan BKT ajatellen. Olen sitä mieltä, että matkailuun liittyen ähm, meillä on ollut hyvin tärkeä askel ähm, mutta hyvin tärkeä askel komissiolta matkailun eteen, mutta se voisi saada vielä oman budjettikohtansa. Ja tämän lisäksi meidän täytyy ottaa huomioon tarpeet, jotka liittyvät maahanmuuttoon. Lopulta haluaisin kestää myöskin teemaa, joka on tärkeä nimittäin äm, soveltuva viestintä. Kun ajattelemme Euroopan unionin tulevaisuutta, tiedämme, että integraatio on äh, hiukan kärsinyt takaiskuja, mutta eh, enemmän koskaan se on nyt eh, eh, kritiikin alla nykyisin. Olen sitä mieltä, että tämän, tällaisena aikana meidän täytyisi taata tehokas viestintä kansalaisille, sillä mm, meidän tulee ei vain palvelemaan kansalaisia, mutta myöskin tuottaa sellaista politiikkaa, joka tuottaa käsin kosketeltavia tuloksia kansalaisille. Haluaisin kiittää tästä lausuntoluonnoksesta ja pyrimme vielä tarkastelemaan, kuinka sitä voisi parantaa. Kiitoksia. Paljon kiitoksia, edustaja De Monte. Katson nyt komissioon päin ja antaisin heti puheenvuoron Olivier Silalle. Te olette siellä, olkaapa hyvä. Mm, tout d'abord, euh, Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Aluksi haluaisin kiittää esittelijää ja puheenvuoron käyttäneitä edustajia, jotka korostivat juuri budjetin riittävyyden merkitystä erityisesti liikennealalla ja erityisesti, että tässä voidaan vahvistaa toimintoja. Mitä tulee budjetin määrään, miten tämä nyt on esitetty, tämä asiahan voidaan nähdä monella eri tavalla. Me olemme sitä mieltä, että tässä täytyy ensiksikin vertailla EU 27 saman kokoiseen Eurooppa 20, tai siis 28 maan unionia ei voida verrata 27 maan unioniin, joka kohta koittaa. Ja täytyy ottaa huomioon aina se, että Iso-Britannia lähtee unionista. Ja tämä tietysti tarkoittaa, että verkkojen Eurooppa-välineeseen saadaan 4 prosentin korotus nykyhinnoilla ja samoin myös tähän vakausvälineeseen. Ja tämä pitää huomata. Ja sitten tietysti tämä liikkuvuusaspekti sotilaallisella alalla. Ja meidän mielestämme komission tämänhetkinen ehdotus noin niin kuin kokonaisnäkökulmasta on hyvä ja realistinen ja kunnianhimoinen. Ja mitä tulee sitten... Bon, euh, il n'y a pas d'enveloppe préallouée aluerahastoihin, niin niin on selvää, että liikenneasiat ovat vahvasti esillä aluekehitysrahastoissa ja erityisesti täytyy muistaa, että jäsenmaat ja alueet sitten noudattavat niitä prioriteetteja, jotka aluekehitysrahastossa on määritelty. Ja erityisesti mitä tulee komission tämänhetkiseen ehdotukseen, niin on mahdollista käyttää aluekehitysrahastoja siihen, että tuetaan oleellisia liikenneinfrastruktuureita erityisesti vähiten kehittyneillä alueilla. Ja tämä tarkoittaa sitä, että jonkinlainen maantieteellinen äh, korvamerkitseminen, että annettaisiin aluekehitys rahastosta nimenomaan rahoitusta liikennehankkeisiin syrjäisemmillä seuduilla, niin tämähän juuri vahvistaa tätä liikenteen ulottuvuutta ja on myös täydentävä luonteeltaan. Ja tämän lisäksi ehdotuksemme siitä, että voitaisiin siirtää varoja, vaikka se onkin vain 5 prosentin suuruinen mahdollisuus, niin tämä kuitenkin mahdollistaa sen, että voidaan esimerkiksi tällainen hallinnollinen siirto siirtää aluekehitysrahastosta suoran hallinnoinnin välineeseen, kuten verkkojen Eurooppaan. Ja tälläkin on merkitystä, eli tämä on tällainen pieni joustovara, jolla saattaa olla merkitystä, ja tämä on otettu mukaan jäsenmaiden toiveesta. Ja sitten lopuksi vielä toteaisin, että arvostamme kovasti sitä, että tässä on mm, regularisaatio virastolle nostettu esille ja että sille on osoitettu myös uusia toimivaltuuksia. Paljon kiitoksia ja jotta voisimme päättää tämän keskustelun, äh, annan uudelleen esille Rikelle puheenvuoron, olkaa hyvä. Äh, Kiitos. Haluaisin kiittää kollegoja tähän asiaan otetusta kannoista. Odotan mielenkiinnolla näitä tarkistusehdotuksia vastatakseni näihin kysymyksiin ja kommentoidakseni sitä, mitä komissio sanoi ehdotuksesta liittyen aluerahastoon. On varmasti hyvin ymmärretty, että kyseessä on 380 miljardia. Kaiken kaikkiaan siellä siitä otetaan 20 ja siirrytään toiseen paikkaan. Tämä koskee myös kohisiota. Ei niitä siis oteta pois, vaan ne laitetaan suoraan hallinnointiin. Tämä sitten koskee Eh, samalla tavalla eh, aluerahastoa ja budjettia. Ja minä en lähde kommentoimaan tätä 5 prosentin joustoa. Tämä on nolla. Tämä on mekanismi, josta ei saada yhtään mitään. En ymmärrä, miksi jäsenvaltiot lähtisivät tekemään jotain tällaista siinä mm, hallinnoinnissa, mitä tällä hetkellä tehdään rahoihin liittyen. Ja sitten toinen kommentti on se, että tilanne oli pahempi, sillä edessä budjetissa oli kielletty, että voitaisiin eh, kilpailukyky ja liikennerahoja siirrellä takaisin. Oli sellaisia maita, jotka eivät olleet kilpailukykyasiassa, mutta on kuitenkin voitu havaita, että ihan merkittävä osa aluevaroista käytettiin liikennetarkoituksiin, mutta ei välttämättä aina sellaisiin hankkeisiin, joista saatiin lisää arvoa. Minä tiedän, että näin oli, koska minä olin eräällä eh, Ranskan eh, alueella mukana hallinnoimassa tätä ja siellä kyllä paljon liikenneympyröitä rakennettiin, mutta enpä tiedä oliko mistään muusta kyse. Ja jos ajatellaan tätä infrastruktuurihankkeisiin osallistumista, niin en nyt viitsi enää palata siihen, mitä äskettäin on tapahtunut infrastruktuurien osalta ja niiden ylläpidon osalta. Ei voi ajatella, että tällä hetkellä. Itse asiassa olen yllättynyt, että komissio sitä mieltä, että jäsenvaltiot hallinnoivat paremmin kuin se itse e, eurooppalaisia infrastruktuurin intressejä – ja on todella harmillista, että koheesioon laitetaan 10 miljardia eh, suoran hallinnoinnin puitteissa, mutta tätä ei kuitenkaan tehdä eh, alueen rahaston osalta. Ehkä voidaan katsoa, että kohesimaat ovat ikään kuin alaikäisiä. Ne eivät pysty hallinnoimaan eurooppalaisen intressin, intressi huomioon ottaen näitä varoja. Tämän pitäisi ihan oikeus, oikeudenmukaisuuden nimissä olla niin, että myös aluevarat mm, olisivat mukana lisäämässä eurooppalaista lisäarvoa. Te lähditte laskelmissa liikkeelle siitä, että 88 on menty 87, niin tämä tarkoittaa, että tulee 4 prosenttia lisäystä, niin totta. Jos ajatellaan, että tämä Ison-Britannian Return osa on 15 prosenttia, paitsi että 15 prosenttia ei tähän asiaan käytetty, pitää myös katsoa eh, kaiken kaikkiaan verkkojen Euroopan välineen tasetta tässä mielessä. Eli kyllä me tässä menetämme, asiasta pitää kuitenkin puhua lisää, mutta tämähän on ihan eh, tällaista näissä yleisikin puitteissa. Ja ihan samaa mieltä siitä, mitä puhuttu ylläpidosta ja prioriteeteista. Ja sitten täällä puhuttiin myös sotilas- ja siviiliasioista. Minä en kuitenkaan ole yhtään mennyt tämän mekanismin sisältöön ihan vain poitteisiin Tämä sitten ihan eri asiassa laitetaan puhumaan sen sisällöstä. Kyllä on ihan mielenkiintoista kuulla, mitä kollegat sanovat, mutta ei tämä liity budjetti puitteisiin tai ja siksi meillä ei ole mitään sanottavaa tässä yhteydessä tähän asiaan, vaikka olen minäkin tästä huolestunut. Beaucoup, monsieur Riquet. Restez aussi déterminé pugnace pour défendre notamment ce... No niin, on selvää, että täällä pitää tietysti puolustaa omia alojaan. Ja tarkistukset pitää toimittaa tiistaihin 11. syyskuuta mennessä kello 15. Ja nyt ja päätämme tämän julkisen keskustelun ja tämä keskustelu jatkuu suljetuin ovin, kun kuulemme palautetta trilogikeskusteluista. Ja nyt pidetään pieni tauko, jotta tuo striimaus voidaan päättää ja pyydän, että asianosaiset sitten jäävät tähän saliin kaksi minuuttia minuuttia vielä järjestäytymistä varten.